Uh, so, ladies and gentlemen, can I... Uh, no niin, hyvät naiset ja herrat. Aloitamme iltapäivän kokouksen. Ensin pari, pari ilmoitusasiaa. Ensinnäkin tämä kokous menee nettiin, joten terveisiä kaikille, jotka kuuntelevat meitä internetissä. Ja ikävä, että aloitamme nyt hiukan myöhässä, mutta tämä valiokunta Tämä on yksi valiokuntia, jolla on eniten netti, netissä lähetettäviä kokouksia, eli se osoittaa, kuinka paljon meidän työmme kiinnostaa parlamentin ulkopuolellakin, eli terveisiä meille, mm, meidän nettikuuntelijoillemme. No, varmaan valtaosa teistä on nähnyt tämän valiokunnan uutislehden, jota teille suosittelen. Siinä puhutaan työstä, jota tehdään kussakin valiokunnan kokouksessa, mutta siellä on muitakin päivityksiä asioista, viime aikoina. Esimerkiksi äskettäin viime viikolla il- ilmoitettiin kuluttajakysymyksistä, mitä tulee elektronisten laitteiden ostamiseen internetissä. Eli jos haluatte sähköpostitse tämän lehden, niin voitte lähettää meille siitä viestiä osoitteeseen ja lähetämme sitten sähköisesti teille tämän lehden sähköpostiin. Eli ep-imko at europarl.eu EU. Ja tämä löytyy siis nettisivustamme. Ja näin yritämme saada vähän yhteyttä kannattajimme. Toivottavasti tämä joskus vielä onnistuu automaattisesti, mikäli parlamentti vähän ryhdistäytyy. Eli voisimme aloittaa vaikka valiokunnan ystävien verkoston. Se oli ensimmäinen ilmoitusasia ja sitten pyytäisin, voimmeko hyväksyä esityslistan. Siinä on vain yksi muutosjärjestykseen Yksi asiantuntijoistamme, Schutenotte, nyt ei pääse paikalle. Hän varmaan ehkä on täällä joskus tunnin kuluttua. Joten sovimme siitä, että me muutamme nyt tätä esitysjärjestystä ja lähdemme Stillerin mietinnöstä rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen. Ja kaikki ovat täällä paikalla tätä asiaa varten, joten tämä varmaan sopii kaikille. Hyvä. Ja myöskin kokouksen lopuksi pyytäisin, että te kaikki että kaikki tulisitte koktailtilaisuuteen jäsenten salissa alakerrassa puoli seitsemältä tämän kokouksen päätteeksi ja juhlistamme viidettä Euroopan kuluttajasuojaverkoston vuosipäivän Ja meillä on tällainen viisivuotisraportti, siitäkin voitte löytää kopioita täältä edestä. Ja sitten Sanko pääosaston puheenjohtaja ja minä olemme siellä sitten tervehtimässä teitä puoli seitsemältä, eli toivottavasti tulette paikalle ja otatte myöskin kopion tästä raportista mukaan. No niin, sitten toinen käsittely rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen. Steiner on tehnyt lausuntosuosituksen toiseen käsittelyyn, joka on saatavana kaikilla kielillä. Eli pyytäisin, että hän kertoo meille, millä tavalla esitys on edennyt. Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa, mutta Ikvelkö Mayer nyt tänään ei päässyt paikalle. En tiedä, puhuuko joku EPPn puolesta tänään. Buzoi puhuu Allen puolesta, Ryyle vihreiden puolesta. McClarkin niin piti tulla paikalle, mutta hän yrittää päästä tänne myöhemmin. Mutta milloin tähän kuitenkin viesti, ja Salaminen myöskin puhuu tästä. Sitten Jacques Vatessen neuvostosta on paikalla. Ai, hänkin on vasta tulossa. Ja sitten Leutz Aguiles ilmeisesti puhuu. Niin, mehän tunnemmekin jo toisemme. Ja sitten vielä muistuttaisin menettelystä. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 19. lokakuuta ja toivottavasti voimme hyväksyä tämän sitten ylimääräisessä kokouksessa 8. marraskuuta. Steilerin suositukset mahdollistavat sen, että voimme sitten mennä tammikuun täysistuntoon tämän asian kanssa. Ja silloin voimme pitää kiinni aikataulusta ja päästä toisen käsittelyn loppuun. Eli näin sanoin, annan nyt sitten esittelee puheenvuoron. Steiler, olkaa hyvä. Thank you to all. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille varaisettelijöille ja kaikille niille, jotka olivat kuulemistilaisuudessamme, jossa käsiteltiin rakennustuotteita. Siitä oli paljon hyötyä. Meillä oli useita eri puhujia ja kaikilla oli paljon sanottavaa. Olen oikein ilahtunut siitä, että kollegoiden määrä oli niin valtaisa. Yhteenvetona en halua toistaa sitä, mitä alustuksena totesin muutama viikko sitten, vaan haluaisin vain todeta, että hyvät aidat takavat hyvät naapuruussuhteet, mutta meillä on edelleen aivan liian paljon raja-aitoja Euroopan unionissa, jotka luovat esteitä rakennusalan kaupalle. Keskityn tässä mietinnössäni suorituskykyyn, suoritustasoilmoituksen olemme käsitelleet vaarallisia aineita – Lisäksi olemme puhuneet avoimuudesta. Kuten myöskin näihin, näistä tuoteyhteyspisteisiin. Olemme puhuneet puolue, puolueettomuudesta, rakennustuotteiden kierrätyksestä, terveydestä ja turvallisuudesta, kuten myös siihen, että meillä täytyy olla johdonmukaisuutta delegoidussa säädöksissä. Tuossa kuulemistilaisuudessa jossa käsiteltiin rakennusalan tuotteita. Esitettiin useita eri näkemyksiä rakennuksista. Sitten otettiin esille suoritustasoilmoitus. Ja puhuttiin myöskin suoritajan merkinnästä ja mitä tulisi selvittää ja mitä ei. Puhuttiin sitten valmistajien ja rakennuttajien välisestä tilanteesta, kuten myöskin tuotteiden elinkaaresta ja monista eri mielenkiintoista kysymyksistä. Nyt kun teillä on käännetyt versiot olemassa omilla kielillänne, niin tänä iltapäivänä valitettavasti en voi olla teidän kanssanne kello 18.30, sillä meillä on kokous neuvoston komission ja puheenjohtajavaltion välillä, että katsotaan näitä teknisiä yksityiskohtia, katsotaan mihin yhteisymmärrykseen voidaan päästä ja mitä yhdessä voidaan saada aikaiseksi. Tällä hetkellä minulla ei ole mitään muuta raportoitavaa, muuta kuin sitä, että nyt kaikki on käännettynä, mistä on tietysti paljon hyötyä. Tarkistusten jättämisen määräaika on 19.10. Äänestys käydään 8.11. Ja kollegat, jos olette kiinnostuneita rakennusalan tuotteista, niin käyttäkää tätä tilaisuutta hyväksenne esittääksenne tarkistuksia, jotta voimme käydä mahdollisimman täysipainoisen keskustelun. Ajatuksena tässä on se, että komissioneuvoston ja puheenjohtajavaltion kanssa, kuten myöskin varjoesittelijöiden kanssa, pyrimme pääsemään yksimielisyyteen jossain määrin. Kiitoksia siis puheenjohtaja siitä, että meillä oli tilaisuus puhua Jään odottelemaan innokkaasti sitä, mitä kollegoilla on sanottavana nyt, kun tämä mietintö on käännetty. Well, thank you very much indeed for the work. I shall, I shall... Kiitoksia. Minun olisi pitänyt puhua tästä kuulemisesta, eli kiitoksia, että järjestitte sen, koska ilmeisesti se oli hyvin kattava. Varjo esittelee, että te olette tehneet hyvin paljon työtä tämän parissa, joten katsotaan, kuka muu haluaisi nyt vielä ottaa muita asioita esille. Ensimmäisenä Schwab. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti varjoesittelijämme. Professori Maijer ei valitettavasti voi olla tänään täällä ennen kuin illalla. Hän on esittelijä jo monet kerrat kiittänyt rakentavasta yhteistyöstä. EPP-ryhmän nimissä viittaisin vielä siihen, että me näkisimme – siinä ongelman, että nämä mikroyritykset on otettu esiin, kun katsotaan, onko kyse suurista tuotteista. Pitäisi ehkä katsoa tuotantomääriä enemmän. Eli sitä, että jos tuotantomäärä on melko pieni, niin silloin ei ole niin suurta vaaraa, kun puhutaan näistä CE-merkinnöistä. Jos pieni yritys tuo paljon tuotteita markkinoille, niin silloin voi syntyä kuitenkin vaaraa kuluttajille. Siksi poikkeusta ei pitäisi myöntää. Professori Maijeran illan kokouksessa läsnä, joten varmasti löydämme nämä ratkaisun. Kiitos paljon puheenjohtaja. Mr. Buzoi. Mr. Buzoi seuraavaksi. Kiitoksia. Rakennusala on yksi tärkeimpiä ja se, että tämä uusi asetus hyväksytään rakennustuotteiden osalta, voi olla hyödyllinen, jotta voimme poistaa esteitä näiden tuotteiden vapaalta liikkumiselta sisämarkkinoilla. Myöskin onnittelisin Steileria kovasta työstä, erityisesti kesälomien aikana. Ja tuen tätä Steilerin lähestymistapaa, kun tapasimme komission jäsenet ja varjostelijat, koska hän pyrkii löytämään oikean tasapainon turvallisuuden välillä näiden tuotteiden osalta ja sen välillä, että asioita pitää yksinkertaistaa mahdollisimman pitkälle, erityisesti pk-yritysten osalta Euroopan rakennusalalla. On hyvä, että on nämä yhteyspisteet. Näin he pystyvät täyttämään tehtävänsä ja meidän pitäisi myöskin korostaa ennaltaehkäisevää toimintaa, eli myöskin jälleenmyyjien vastuuta pitäisi edistää. Ja tietysti on myöskin hyvin tärkeää, ja Stillerkin on korostanut sitä, että näiden yhteyspisteiden pitää olla riippumattomia muista elimistä, myöskin mitä tulee näihin CE-merkin myöntämisperusteisiin. Ja jäsenvaltioiden pitäisi sanktifioida näitä tuottajia, jotka käyttävät merkkiä väärällä tavalla. Ja sitten vielä, mitä tulee tähän suoritusarviointiin neuvoston sanamuoto oli aika monimutkainen ja olisi parempi tehdä siitä hyvin selkeä. Eli valmistaja laatii nämä julistukset ja vasta sen jälkeen, kuin markkinoille tuodaan rakennustuote, joka on katettu harmonisoidulla standardeilla tai josta on tehty jo tekninen arviointi Euroopassa. Eli täysimittaisesti voin tukea Steilerin lähestymistapaa ja uskon, että tästä tulee mietintö, joka tuo enemmän selkeyttä ja poistaa esteitä rakennustuotealalta. Kiitos. Kiitoksia Busoi ja sitten Ryle. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Steineria. Hän teki työtä loma-aikaan ja saanut mukaan ne asiat, jotka olivat tärkeitä jo ensimmäisessä käsittelyssä, joita neuvostossa ei kuitenkaan hyväksytty. Haluaisin vielä kiinnostaa myös neuvostoa. Neuvosto ja parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä saivat aikaan parannuksia. Haluamme ylläpitää näitä parannuksia myös toisessa käsittelyssä. Minun osaltani on vain pikkuasioita, joita lähden muuttamaan tarkistusten kautta. Eli se, miten muistomerkkejä muistet, nimetään. Eli tässä voi olla rakennustapa joka jopa 50-luvulta, ei siis niin vanhoja asioita sinänsä. Ja sama asia kuin edustaja Svahvin puheenvuorossa, mikroyritykset. Pitäisi pitää mielessä se, että useimmat mikroyritykset ovat niiden kanssa yhteistyössä, jotka rakentavat lopulta. Ja heidän pitää voida kantaa riski siitä, mihin näitä tuotteita työstetään mukaan. Eli mikroyritykset on otettava huomioon kahdelta kannalta. Ja siksi olen sitä mieltä, että 37-38 asettaa liikaa vastuun juuri valmistajan puolelle. Ja tässä haluan esittää oikaisua. Kiitos. Uh, perhaps uh, if just a short few words. No sitten McLaginin puolesta muutama sana. Eli ensinnäkin me ehdottomasti tuemme tätä parannusta, jonka neuvosto on tehnyt, kuten Ryylä totesi, eli nyt puhutaan näistä tärkeistä yksityiskohdista. Ja on erityisen tärkeää, että me pidämme kiinni näistä neuvoston parannuksista, erityisesti kun yritetään supistaa hallinnollista taakkaa, esimerkiksi nämä monenkertaiset ilmoitukset, näissä on saatu aikaan huomattavaa parannusta. Ja muistan myöskin, että on hyvin paljon yrityksiä tällä alalla. Ryylä mainitsi muutaman erittäin erikoistuneen ihmisen, jotka ovat restauroimassa nämä historiallisia rakennuksia. Ja meidän täytyy parantaa laatua näiden materiaalien osalta, mutta meidän ei kuitenkaan pidä kuormittaa näitä yrityksiä. Mutta ihmisten pitää myöskin voida liikkua vapaasti. Ja kaikki nämä ovat tärkeitä asioita sen suhteen, mitä haluamme saavuttaa. Ja esittelijän tarkistukset mielestäni liikkuvat tähän suurtaan. Ja tästä meidän onkin pidettävä kiinni. Mutta tietenkään turvallisuusstandardeja ei voi vaarantaa. No, Steiler on tehnyt tämän parissa työtä ja hän ehkä haluaa kommentoida tätä, eli nämä myrkylliset aineet. Eli millä tavalla voidaan varmistaa, että nämä säännöt eivät mene turhaan päällekkäin REACH-asetuksen kanssa, eivätkä luo tuottajille jo ylimääräistä taakkaa, jotka, joilla pitää jo olla erilaisia sertifikaatteja näiden käytettyjen aineiden osalta. Eli Steiler ehkä vielä haluaa kommentoida tätä, koska tiedän, että neuvosto ja me emme välttämättä ole nyt lähellä toisiamme, mutta mutta ehkä tästä saadaan aikaan jonkinlainen kompromissi. Eli tämä siis McLaakinin varjoesittelijän kannanotto. Ja nyt pyytäisin, niin jos Tyler sopii, niin ehkä komission edustaja ja sitten valtio voivat käyttää puheenvuoron. Ja ensin vaikka komissio, jos sopii. Leo Sagiles. Äänä voi ehkä vähän kertoa, mikä on nyt komission kanta, ja sitten Fetesen, onko Fetesen Ai, hän on saavumassa juuri paikalle. Eli toivottavasti hän on täällä kohta ja ensin siis komission edustaja, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Um... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin minäkin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä. Se on niin erinomainen, että ole meille sopii oikeastaan miltei kaikki, mitä tähän on kirjoitettu. Olemme sitä mieltä, että näissä suosituksissa ne olevat ehdotukset yleisesti ottaen rikastuttavat ja parantavat komission kantaa. Ja sen seurauksena voimme ilahtuneena todeta, että suurin osa näistä tarkistuksista, joita ehdotatte, sopii meille. Tässä on tietysti pieni mutta, mutta se on luonnollisestikin ihan tavallista. Tehän tunnettekin sen. Ja kuten puheenjohtaja juuri mainitsi, se sisältää että näitä vaarallisia aineita koskevaa tarkistusta. Tämä hetkinen voimassa oleva lainsäädäntö, joka on dynaaminen siinä mielessä, että se koko ajan kehittyy päivästä toiseen ja se voi myöskin sisältää lisätuotteita. Meidän mielestämme tuo lainsäädäntö on se, jota tulee soveltaa ja jota tulee myös tulevaisuudessa soveltaa. Ja tänään olemme saaneet vielä lisäksi kuulla, että, että esimerkiksi Saksassa on tehty tutkimus, konsulttitoimiston tutkimus, joka koskee tällaisen luettelon käyttöönoton vaikutuksista yrityksiin. Ja itse asiassa tänä aamuna vasta sain yhteyden tuosta tutkimuksesta eh, ja niistä hieman katsoa siitä. Kuitenkin ihan selkeästi käy ilmi, että joillekin yrityksille, että kyseessä ovat sellaiset lisäkustannukset, että ne eivät kykene niitä kantamaan. Ja kuten juuri todettiin, on myös monia muita kysymysmerkkejä, joita syntyy näiden tarkistuksen toimesta. Eli mitä todella vaaditaan, millä tavalla tietoa annetaan eteenpäin. Kaikki tuo on määrittelemätöntä. Ja sen seurauksena komissio valitettavasti ei voi seurata teitä tämän tarkistuksen suhteen. Ja sitten tärkeä kysymys, joka koskee sitä, mitä edustaja Ryylä totesi mikroyrityksistä. Komission ehdotus, koska nyt tässä on kysymys, kysymyksessä mikroyrityksinä pidetään niitä, jotka valmistavat tuotteita, eivätkä niitä, jotka näitä kuluttavat. Se on tärkeä kysymys, mutta uskoakseni asia voidaan ymmärtää juuri toisinpäinkin. Eli ainoa tilanne tässä asetuskysymyksessä on se, että siinä valmistajalla on velvoite todeta, että tuote vastaa säännöksiä, jotka ovat voimassa. Eli se on ainoa tapaus, jossa tuotteen käyttäjäyritys voi käyttää tuotetta ongelmitta, koska se tietää, että suhteessa asetuksen asettamiin vaatimuksiin, jotka täytyy siis vaimita, mainita tuossa valmistavan mikroyrityksen kertomuksessa, niin käyttäjä tietää, että hän voi sitä käyttää. Eli se liittyy nimenomaan tuoteturvallisuuteen. Ja sen seurauksena olen sitä mieltä, että artiklan 37 nojalla Molemmat yritykset voittavat, siis kustannusnäkökulmasta katsoen. Se, joka laittaa tuotteen markkinoille, kuten myöskin se pienkäyttäjä, joka hyödyntää tuotetta. Täytyy myös ymmärtää, että sellaisen kuin artikla tähän on muotoiltu. Eli yrityksen täytyy mainita se, minkä vaatimusten nojalla tuote on valmistettu. Nämä yritykset ovat siis paikallisia yrityksiä, koska ne kykenevät tunnistamaan ne vaatimukset, joita niihin sovelletaan. Ja juuri tätä komissio pitikin silmällä, kun se sääteli tästä asiasta. Eli kyseessä ovat paikalliset yritykset, jotka ovat sosiaalitaloudellisesti katsoen erittäin tärkeässä asemassa kaikilla alueillamme. Ja näin nämä yritykset voivat osoittaa selkeästi, että niiden tuote vastaa niitä vaatimuksia, joita on esitetty. Eli tämä on siis se tavoite ja neuvosto varmaan muuttaa tätä kappaletta hieman ja meidän täytyy vielä selventää vähän sitä, että millä tavalla teknisessä asiakirjoissa sitten me tämän ilmaisun tuomme esille. Ja mitä se vaaditaan sellaiseen ilmaisuun, jossa todetaan, että todistaen tai dokumentoiden sopivalla tavalla. Eli mikroyrityksen täytyy osoittaa asiankuuluvin asiakirjoin, että vaatimuksiin vastataan. Eli näin me ymmärrämme artiklan 37. Molemmat yritykset saavat hyötyä ja tästä hyötyvät myös kuluttajatkin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Uh, thank you very much indeed. Uh... Kiitoksia. Tässä tuli hyviä asioita esiin yleisestä kannasta ja kuulosti ihan rohkaisevalta. Ja sitten ilmeisesti Montia on nyt rakennuksessa, odottelemme tähän nyt löytää paikalle, mutta tällä välin niin haluaisimme tähän nyt sanoa jotain, mutta Stille, oliko teillä vielä jotain asioita, johon haluaisitte puuttua näistä puheenvuoroista tähän mennessä ja sitten neuvoston edustaja saapua sen jälkeen. Thank you to colleagues for their... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegoille puheenvuoroista. Reiluuden nimissä Ravantessin suuntaan sanoisin, että hän ei ehkä tiennyt, että esityslistaa muutettiin. Olisi hyvä, jos kollegat voisivat kuulla neuvoston edustajaa, kun hän tänne saapuu. Yhtävedonomaisesti me tiedämme, missä on edelleen niitä kysymyksiä, jotka vaativat kompromissia. Vaaralliset aineet on yksi asia, mikroyritykset toinen. Kuten mainitsin, nämä rakennustuoteyhteyspisteet – ja suoritustasoilmoitukset. Näistä puhuttiin hiukan viimeksi puhuttiin kierrätettävyydestä ja ilmastonmuutostavoitteista. Nekin on otettava tässä yhteydessä huomioon. Toivon, että tämän illan kokouksesta tulee oikein hyödyllinen, niin että voimme löytää ehkä tien edetä näin varhaisessa vaiheessa. Ja mielelläni teen yhteistyötä kollegoiden kanssa, joilla on paljon rakentavia kommentteja. Ja oli mukava kuulla komission reaktiot minun alkuperäisen tekstiin. Kiitos yhteistyöstä. Tärkeää on, että pystymme löytämään kompromisseja. Kun Eloi tässä tulee, toivon, että hän saa mahdollisuuden käyttää puheenvuoron, koska syy ei varmaankaan ole hänen, vaan meidän. Kiitos. Sorry about the... Niin olen pahoillani tästä muutoksesta, mutta Schulten on nyt saapunut, joten voimme edetä asiassa ja tästä syystä aloitimmekin hiukan myöhässä. missäköhän nyt Svatissini on? No hän on täällä pian. Onko teillä vielä jotain sanottavaa? Varmaan teillä on vielä jotain muitakin tärkeitä asioita kerrottavana meille rakennusalan tuotteista. Eli neuvoston puheenjohtaja saapuu kohta. Ja ehkä muut kollegat haluavat tehdä nyt hyödyllisiä kommentteja rakennusalan tuotteista – Ajattelin, että Ryyle halusi kertoa meille. No niin, nyt hän taitaa olla paikalla. We'll just let Mr. Patterson take his... Annamme neuvoston edustajan ottaa takin pois ja vetää sitä henkeä ja sitten pyydämme, että hän pitää puheenvuoron. Uh, so I'm very pleased, um... No niin, eli Jean hän on tehnyt erittäin hyvää työtä, kun hän on ollut puheenjohtajana tätä direktiiviä käsitellessä työryhmässä neuvostossa. Ja me nyt vähän muutimme tätä esityslistaa, ja osa puhista saapui myöhässä, eli te nyt ette kuulleet tätä keskustelua tässä aikaisemmin, mutta voin vain sanoa, että hyvin paljon tukea tässä valiokunnassa on näille parannuksille, joita neuvosto on tehnyt direktiiviin ja siellä on hyvin paljon yksityiskohtia, joita on myöskin tuettu. Valiokunta olisi nyt kovin mielissään, jos voisitte vähän kertoa päivitettyä tietoa siitä, mikä on tilanne neuvostossa. Ja tiedän, että olette tarkastelleet Steilerin tarkistuksia, mutta olisi erittäin hyvä, jos voisitte vähän kertoa, millä tavalla yhdessä voisimme edetä, jotta pääsisimme sitten hyvään johtopäätökseen tämän direktiivin osalta – ennen kuin tämä menettely päättyy tammikuussa. Eli nyt teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Bon... Kiitoksia puheenjohtaja ja pyydän anteeksi, että olen hiukan myöhässä, koska nyt tehtiin näitä muutoksia, eivätkä toimistummekaan ole ihan vierekkäin. No ikävä kyllä en nyt kuullut muita puheenvuoroja ja jos nyt oikein ymmärsin sen, mitä te toivoitte, puheenjohtaja, se on se, että kertoisimme hiukan omasta tekstistämme sellaisena kuin se meni läpi toukokuussa neuvostossa. Eli meillä on siis pohjana teksti, jonka komissio esitteli yli kaksi vuotta sitten, ja sitten siihen on tehty tarkistuksia parlamentissa, jo usean kuukauden ajan, ja me olemme tarkastelleet omaa kantaamme, ja tähän kului lähes kaksi vuotta ennen kuin saamme aikaan tekstin, jonka parlamenttikin voi hyväksyä. Mitkä sitten ovat tärkeimmät kohdat, joita on muutettu? No yritän nyt puhua niistä ulkomuistista. Eli ensinnäkin CE-merkintä ja suoritusarviointi, josta tehdään pakollinen, eli ensin suoritusten arviointi ja siihen liittyy sitten CE-merkintävelvollisuus tuotteiden osalta, jotka on katettu harmonisoidussa normissa ja tuotteille, joissa on eurooppalainen tekninen piirre. No, tätähän Euroopan parlamentti oli pyytänyt. Ja me olemme katsoneet, että oli tapauksia, joissa eri vapauksia tuli myöntää. Ja pääasiassa eri vapaudet liittyvät tuotteisiin, joita tehdään jonkun täsmällisen tilauksen pohjalta esimerkiksi jollekin rakennustyömaalle, tai joita tehdään paikan päällä rakennustyömailla – tai sitten kolmessa tapauksessa rakennusten osalta, jotka ovat historiallisia tai poikkeuksellisen arvokkaita. Ja tässä viimeisessä tapauksessa, kun ajatellaan näitä ainutkertaisia tuotteita, kyse on siis tuotteista, jotka luodaan aina joka kerta erikseen – joten kaikkia näitä testejä ei voida tehdä ja seurata tehdastuotantoa samalla tavalla kuin tavallisten tuotteiden osalta. Ja myöskin on tuotteita, joita tehdään partavasten rakennustyömaille. No, tämä nyt on käytäntö, jota tällä hetkellä noudatetaan. Eli tällaisessa tapauksessa myöskään ei tarvita CE-merkintää, eikä myöskään tarvitse ryhtyä menettelyyn, joka on aika monimutkainen ja raskas – kun ajatellaan pk-yrityksiä tai mikroyrityksiä. Ja tämän vuoksi olemme luoneet nämä kolme eri vapautta. Eli ne on otettu mukaan artiklaan 5, eli pakollinen me on otettu siellä uudelleen esiin liittyen tähän suoritusarviointiin, joka myöskin on mainittu sitten artiklassa 6. Eli tämä suoritusarviointi sen osalta on katsottu, että jos on yksi näistä piirteistä mukana, joiden pohjalta tätä suoritusta on arvioitava. No, me olemme puhuneet siitä, että kaikki tärkeät piirteet on otetaan mukaan normeihin, mutta se oli jo vähän liian raskasta monille yrityksille, joten sitten lopuksi päätimme ottaa mukaan vähintään yhden. Artiklassa kolme on myöskin puhuttu siitä, että komissio voi luoda horisontaalisen velvollisuuden näistä ilmoituksista. Eli meillä on joitain tapauksia, joissa on velvollisuuksia, jotka komissio on luonut. Ja unohdin sanoa, että näissä eri vapauksissa, jotka äsken mainitsin, siellä on kaksi kohtaa, jotka tulee ottaa huomioon. Ensinnäkin eri vapaudet ovat voimassa, mikäli ei ole kansallisia vaatimuksia, jotka kaikesta huolimatta vaativat CE-merkintää. Ja sitten toiseksi se, että otetaan näille rakennustyömaille näitä. Sillä pitää olla ihmisiä, jotka valvovat näiden käyttöä henkilöiden, jotka ovat vastuussa turvallisuuskysymyksistä. Eli tähän liittyy aikamoisia riskejä, koska hyvin paljon riskit johtuvat myöskin näiden tuotteiden otosta silloin, kun se tapahtuu sääntöjen vastaisesti. Eli tämä nyt oli suuri kysymys, joka on aiheuttanut säännöllisiä kokouksia parin vuoden ajan. Ja mitkä sitten ovat muut kohdat, joista on erikseen keskusteltu? Eli nämä eurooppalaiset tekniset kysymykset, jotka on otettu mukaan erilaisiin puitteisiin, kun verrataan tällä hetkellä. Ja näitä ei voida ottaa käyttöön, ellei ole normeja, jotka kattavat nämä tuotteet täysimittaisesti. Saattaa olla normeja, joka osittain kattaa tällaisen tuotteen, tai testeissä niitä voidaan soveltaa vain osittain, ja silloin saattaa kyseessä olla tekninen kysymys, joka voidaan ottaa käyttöön, mutta silloin pitää olla eurooppalainen dokumentti olemassa, eli eurooppalainen arviointi, asiakirja, ja se on ensimmäinen pakollinen asiakirja, joka on luotava. Näinhän ei ole tällä hetkellä, ja tällä hetkellähän on mahdollisuuksia ottaa käyttöön suuntaviivoja, mutta meillä on myöskin mahdollisuus ottaa näitä käyttöön ilman suuntavivoja. Tällainen menettelytapa nyt poistetaan tulevaisuudessa. Silloin tulee aina olemaan olemassa eurooppalainen asioin, arviointiasiakirja. Ja menettely tämän asiakirjan laatimiseksi on nyt määritelty tekstin artikloissa, mutta myöskin liitteissä. Nämä ovat kaksi osaa jotka ovat mukana tässä menettelyssä. Meidän täytyy viimeistellä varmaankin sitä tapaa, jolla laaditaan näitä arviointiasiakirjoja. Ja kyseessä on silloin komissio, joka tästä pääasiassa vastaa. Organismit, jotka tuottavat näitä asiakirjoja, tietysti joutuvat maksamaan näiden arviointiasiakirjojen luomisesti. Niillähän on horisontaalinen vaikutus, ja ne eivät siis kata vain yhtä tuotetta, vaan ne voivat kattaa useita tuotteita. Aluksi ne annetaan johonkin yhteen tuotteeseen, mutta myöhemmin muita tuotteita voidaan ottaa mukaan sen kattavuuteen. Eli ei ole normaalia, että vain yksi tuottaja joutuu vastaamaan näiden asiakirjojen kustannuksista, ja siksi olemme yrittäneet löytämään järjestelmän, jolla voitaisiin jakaa näitä kuluja horisontaalisesti. Ja esimerkiksi on mahdollista, että komissio on eurooppalaisia tahoja varten, jotka laativat näitä asiakirjoja. Tämä nyt liittyy johonkin tarkistuksiin, joita on tehty. Ja me nyt emme ole ihan samalla kannalla kuin komissio, mitä tulee siihen tapaan, jolla näitä suoritusarviointeja laaditaan. Euroopan parlamentti haluaisi ensinnäkin sähköisen arvioinnin. Ja me aluksi otimme käyttöön paperiversion. Eli tässä nyt on pieniä eroavaisuuksia näiden asioiden suhteen. Ja en nyt käy läpi näitä kaikkia kohtia, mutta meillä on myöskin suuri eroavaisuus, joka liittyy vaarallisiin aineisiin. Neuvostossa on myöskin usein keskusteltu tästä aiheesta ja on jakauduttu kahteen ryhmään. On maita, jotka haluaisivat ilmoituksen vaarallisista aineista sellaisena kuin sellaisessa muodossa kuin parlamenttikin on pyytänyt. Ja sitten oli maaryhmä, joka halusi pitää kiinni tämänhetkisestä järjestelmästä muissa horisontaalisissa lainsäädäntökysymyksissä, joka liittyy tuoteturvallisuuteen, oli kyse sitten REACHistä tai luokittelu- ja merkintädirektiivistä, CLP-direktiivistä. Eli tässä nyt on ollut neuvostossa kahtia jako puolesta ja vastaan, Komissiolla on aika selkeä mielipide parlamentin ehdotukseen. Ja me olemme siis valinneet johdatosan kappaleen, jossa on mainittu kaikki lainsäädäntökaudet, jotka saattavat vaikuttaa näihin ilmoituksiin, jotka pitää tehdä vaarallisista aineista. No vielä tästä ei ole keskusteltu, eli me olemme vielä neuvoston kannalla, josta nyt on pidetty kiinni. Vaaralliset aineet eivät ole osa pakollista luetteloa, joka liittyy näihin ilmoituksiin, eikä se voi myöskään olla niin pitkä kuin Euroopan parlamentissa oli esitetty. Se, mitä tarkistuksissa oli, oli käytännössä se, että olisi pakko tuottajatasolla tutkia satoja tai tuhansia aineita, mitä tulee näihin rakennusalan tuotteisiin. Eli rakennusalan tuotteita on katettu REACHissä, ja kyseessä on valtava työ, joka tuottajille, varsinkin PK-yrityksillä, ei olisi mahdollinen kulu ja me pelkäsimme, että tämä loisi katastrofeja tiettyihin yrityksiin, mikäli tällaisesta ilmoituksesta tulisi pakollinen. Eli me olemme valinneet paljon kevyemmän menettelyn, ja tämä on se menettely, jota tällä hetkellä noudatetaan. Niin puheenjohtaja varmaankin tässä nyt olivat tärkeimmät kohdat, joista on puhuttu. No tietysti on paljon muitakin jotka voitaisiin ottaa esiin, mutta pelkään, että sitten mennään jo paljon yksityiskohtaisempiin asioihin. Mutta yksi asia vielä, tämä yksinkertaistettu menettely. Uskon, että tämä nyt varmaan kiinnostaa myöskin Euroopan parlamenttia, eli on yksinkertaistettuja menettelyitä, joita voidaan soveltaa joko kaikissa yrityksissä tai sitten mikroyrityksissä. Eli yritys, jossa on vaikka kymmenen työntekijää ja kahden miljoonan liikevaihto vuosittain. Eli kolme artiklaa, joita on vähän muokattu, 36, 37 ja 38. Ja olemme luoneet järjestelmän erilainen mikroyhteisöä varten. Ja siellä on mahdollisuus käyttää mitä hyvänsä menetelmää, jotta voitaisiin korvata se, mistä on puhuttu näiden normien osalta, mutta on pakko kuitenkin pitää kiinni samasta tuoteturvallisuustasosta. Olisi käsittämätöntä, mikäli voitaisiin avata mahdollisuus korvata se, mistä on puhuttu näissä normeissa, millä hyvänsä ilman, että taataan lopputuloksen laadukkuus. Eli artiklassa 37 on puhuttu tästä, ja sitten määrittely, yksi määrittely on artiklassa 2. Siinä on otettu mukaan tämä STD. No sitten on hiukan epäselvyyttä, lievästi sanoen, mitä tulee näihin käytettyihin termeihin artiklassa 36, 37, 38 ja se, miten tämä on määritelty. Tässä on käytetty se, mikä oli alussa, eli STD näissä kolmessa artiklassa. No jos ajatellaan tätä määritelmää, joka nyt on laadittu artiklassa 2, STDn määritelmä ei sovelleta oikealla tavalla muihin artikloihin 37 lukuun ottamatta. Eli tässä nyt on ehkä hiukan epäselvyyttä, johon pitää puuttua. Ja ehkä tämä olisi hyödyllistä, jos jo nyt voisimme, kun katsomme näitä artikloja 36, 37, 38, eli voisimme ehkä vähän hioa tiettyjä kysymyksiä tämän asetuksen tulevaisuuden suhteen. No sitten yksi kohta, joka liittyy tähän CE-merkintään, eli asia, joka liittyy myöskin näihin kontaktipisteisiin. Niin puheenjohtaja, antakaa merkki, jos teistä tuntuu, että minun pitäisi jo päästä loppuun. No, tämä kontaktipistejärjestelmä johtuu horisontaalista lainsäädännöstä, mm, kun on puhuttu asetuksesta, joka liittyy vastavuoroiseen tunnistamiseen. Ja, mutta tässä siihen on liitetty myöskin harmonisoituja normeja tai CE-merkintäjärjestelmä. Eli meidän pitäisi hiukan muuttaa tätä järjestelmää mutta ihan hiukan vain. Mehän olemme säilyttäneet tästä valtaosan, ja Euroopan parlamentti on myöskin tehnyt tähän tarkistuksen, jossa pyydetään, että taataan näiden pisteiden täysi riippumattomuus organismeista, jotka myöntävät näitä CE-merkintöjä. Periaate sinänsä ei ole mitenkään poikkeuksellinen tietenkään – mutta nyt meidän täytyy miettiä, mikä on tavoite. Ja tavoite, johon nyt pyritään, on se, että voidaan taata kilpailu, joka on täysin rehellistä eri organismien välillä, jotka myöntävät CE-merkintöjä. Eli ehkäpä tässä, tästä asiasta pitäisi nyt vielä keskustella, jotta löydämme sanamuodon, joka takaa rehellisen kilpailun, mutta kuitenkin täytyy pitää kiinni siitä mahdollisuudesta, koska jotkut jäsenvaltiot otta, käyttävät näitä notified body-organismeja tai sitten TAB-termejä, niin anteeksi en osaa näitä termejä millään muulla kielellä kuin englanniksi. Eli tähän pitäisi vielä tehdä pientä hienosäätöä jotta saisitte sen, mitä haluatte, eli riippumattomuuden ja se, mitä tarvitaan monissa jäsenvaltioissa, eli se, että voidaan tukeutua näihin organismeihin, jotka ovat ainoat, jotka tuntevat tämän järjestelmän, nämä merkinnät hyvin, tietävät, mitä vaaditaan, ja olisi erittäin kallista, mikäli pitäisi kehittää uusi järjestelmä tähän. Niin puheenjohtaja, tässä nyt varmaan olivat keskeiset asiat, ellei nyt sitten sitten joku kollega ota esiin jotain muita kohtia, joista haluaisitte vähän täsmällisempää tietoa, mutta uskon, että yleisesti ottaen tässä nyt tuli aika paljon tietoa. Kiitos. Uh, well, thank you, uh, thank you very much. Kiitoksia. Tämä oli erittäin kattava esitys ja me arvostamme, miten Belgia on ollut tässä mukana ja mielestäni myöskin on hyvin rohkaisevaa kuulla näistä yksityiskohdista ja sitoumuksesta työryhmässä. Näinhän ei aina ole. Mehän emme suoranaisesti ole mukana näissä kokouksissa, joten on hyvä, että tämäkin ikkuna on avoima ja että myöskin ihmiset, jotka katsovat ja kuuntelevat meitä, koska tämähän menee nettiin, niin ehkä tämä innokkuus rakennusalaan heijastuu hyvin sitten myöskin kuulijoillemme. Eli kiitoksia tästä. Ja me tietysti pidämme erittäin tärkeänä tiedon välitystä ja siksi asiat, jotka liittyvät tähän kontaktipisteeseen, tämä liittyy myöskin palveluihin ja hyödykkeisiin, on tärkeää. Ja monet PK-yritykset, jotka ovat mukana tällä alalla ei joilla vaaditaan hyvin paljon teknistä ymmärtämistä, jäsenvaltioiden on annettava tähän vähän resursseja, joten tukene tähänkin asiaan on erittäin tervetullutta. Steiler, oliko teille vetään loppupuheenvuoroa nyt, kun kuulitte neuvoston kannan? It's very useful that we... Toistaisin vain, että mielestäni oli hyödyllistä saada kuulla neuvoston edustajaa. Kiitos, että tulitte ja pahoittelen, että muutimme aikataulua. Meidän syymme täysin tämä. Mutta meillä on esittelijöiden ja teidän kanssa kokous illalle ja odotan mielenkiinnolla tarkistuksia ja yhteistyötä edelleen. Indeed. No niin, kiitoksia ja kiitoksia sekä komissiolle että neuvostolle, että olitte paikalla. No niin, tämä asia on käsitelty. Sitten siirrymme kuluttajan oikeuksiin. Valiokunta esittelemme Schwabin johdolla pyysi kahta mietintöä, joiden avulla voimme paremmin käsitellä tätä ehdotusta, ja teillä varmaan on nämä mietinnöt, jotka nyt ovat saatavana. Eli on muutamia määritelmiä, joita pitää tarkastella. Ja sitten kappaleessa viisi, erityisesti mitä tulee näihin harmonisoinnin johtopäätöksiin. Jos minulla nyt on oikeat tiedot, täällä on Hans Schulte Nylkä. Toivottavasti nyt äänsin tämän oikein. Hän on tukenut tätä valiokuntaa monta kertaa ja ollut monessa kuulemisessa mukana. Ja hän on tehnyt tämän ensimmäisen raportin, joka liittyy määritelmiin. Ja sitten Nils Jensen on laatinut raportin kaksi. Eli jos voitte, niin ehkä korkeata kymmenessä minuutissa voisitte esitellä tärkeimmät kohdat näistä raporteista. Ja sitten annan Schwabille esittelijälle puheenvuoron ja sen jälkeen sitten varjoesittelijät Charles de Mose, joka edustaa Gebhardia, ja sitten Rochefort ilmeisesti ei ole paikalla. Sitten Turn ei vielä ole täällä, Biden siellä täällä, Salvini. No täällä nyt on aika vähän varjoesittelijöitä, mutta ehkä he tulevat myöhemmin paikalle. Ja, mutta kuitenkin on nyt hyvä kuulla nämä esitykset, eli annamme, varamme noin tunnin tähän keskusteluun. Eli Seuraavaksi Schulte Nölke, noin 10 minuuttia. Voin laittaa kellon täältä käyntiin, niin näette kuinka paljon aikaa on kulunut. No niin, eli teillä on 10 minuuttia aikaa ja katsotaan kuinka pitkälle päästään. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman, in particular for the very kind welcome. Ladies and gentlemen. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia varsinkin näistä lämpimistä tervetuloa sanoista. Minua on pyritty puhumaan siitä, mikä on täysin harmonisoitujen määritelmien vaikutus kuluttajan oikeuksissa, varsinkin sisämarkkinoilla, ja olen oikein ilahtunut vuodessani vastata tähän kysymykseen. Ja ensimmäinen suori vastaukseni on ihan yksinkertainen. Sellaista ei olekaan kuin täysin harmonisoitu määritelmä. seuraavasta syystä. Täysi harmonisointitermi liittyy nimittäin suojan määrään direktiiveissä. Niissä todetaan, minkä verran harkintavaltaa jäsenvaltiolla on, kun ne haluavat määritellä itse tuon suojan määrän. Ja tuollaiset direktiivit sinänsä eivät määrää mitään suojan tasoa, vaan aivan säännöt tekevät sitä. Direktiivit ovat suhteellisen neutraaleja tässä suhteessa. Minulla on sellainen vaikutelma, että tässä taustalla on ajatus siitä, että EU-lainsäätäjä voi pakottaa jäsenvaltiot copy-pastaamaan näitä määritelmiä – sekä itse termin että sen sisällyttämisen kansallisiin sääntöihin. Todellinen kysymys onkin siinä, että johtaako täysi harmonisointi siihen, että jäsenvaltiot velvoitetaan vain kopioimaan näitä määritelmiään? Ei. Joissakin tapauksissa jäsenvaltioilla on ainakin erittäin voimakkaat syyt muokata näitä säännöksiä. Joko transponoinnin yhteydessä tai joskus jopa pidemmälle menevässäkin yhteydessä. Ja onko tällä sitten tällä direktiivillä sellainen vaikutus valtioiden lainsäädäntöön, sitä ei voida yleisesti ottaen, siihen ei voida vastata, se riippuu määritelmästä. Ensinnäkin täytyy kertoa syy siihen, miksi varsinkin täydessä harmonisoinnissa määritelmät eivät velvoita jäsenvaltiota kopioimaan niitä. Tulos on aika selvä. Se löytyy artikasta 20, 288, artikasta 3 perustamissopimuksesta, jossa todetaan, että direktiivin tulee olla sitova sen suhteen, mihin lopputuloksen halutaan päästä jokaisessa jäsenvaltiossa, johon se kohdistuu, mutta sen tulee jättää kansallisille viranomaisille valinnanvara muodon ja menetelmien suhteen. Näin ollen se suoraan mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat päästä direktiivin tavoitteisiin käyttämättä määritelmiä tai käyttäen toisia määritelmiä. Esimerkiksi kuluttajansuojan tason kannalta on täysin epärelevanttia, kutsutaanko kuluttaja kuluttajaksi tai ostajaksi tai joksikin muuksi. Eiköhän se ole aika selvä asia. Seuraavaksi jäsenvaltiot voivat vapaasti olla määrittelemättä ylipäätään käsitettä ja voi käyttää esimerkiksi sanaa sopimus määrittelemättä sitä. Suurin osa lainsäädännöstä tällä tavalla tekeekin tällä hetkellä. Tai käyttää muita määritelmätekniikoita. Enkä minä nyt sitä ryhdy tässä selvittämään. Jäsenvaltiot periaatteessa voivat käyttää toisia sanoja tai lauseita. Esimerkiksi korvata sanan kuluttaja jollain muulla Ja ne voivat käyttää tiettyä määritelmää ja valita tämän määritelmän direktiivistä, mutta antaa se toisen merkityksen. Vaikkapa jäsenvaltio voisi sisältää juridiset henkilöt kuluttajan käsitteeseen. Täys, täydenharmonin direktiivin määritelmät vaikuttavat kuitenkin kansalliseen lainsäädäntöön ja kuten jo todettiin, tämä vaikutus riippuu kyseisestä määritelmästä. Voidaan erotella kolme eri määritelmäluokkaa kaikissa luonnoksissa. Ensimmäinen luokka koskee soveltamisalaan liittyvän määritelmiin, määritelmiä, joita käytetään säännöksissä, jotka määrittelevät määritelmän soveltamisalan. Kaikkein yksinkertaisin esimerkki on termi kuluttaja. Tietysti kuluttajasuojadirektiivi soveltuu vain kuluttajatapauksiin. Tämä tyyppinen määritelmä mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat voivat toimia, sillä ne ovat vapaita tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolella, jos halutaan, että direktiivi täysin harmonisoi jäsenvaltioiden lainsäädännön tietysti soveltuu vain direktiivin soveltamisalan sisäpuolella. Tuo soveltamisen ulkopuolella jäsenvaltiot voivat tehdä miten haluavat. Tietysti ne saattavat sitten joutua alistumaan muihin perustussopimuksen säännöksiin. Eli jäsenvaltiot voivat suojata juridisia henkilöitään tai kuluttajiaan. Ja jäsenvaltiot voivat näin nimittää kuluttajiksi, ketä haluavat. Toisinpäin ajateltuna tämä on ihan monimutkaisempi kysymys, sillä jos kysymys on täyden harmonisoinnin direktiivistä, niin jäsenvaltioiden ei pitäisi käyttää silloin kapeampaa määritelmää. Tämä on periaatteessa totta mutta ei tietenkään ilman poikkeuksia, sillä jos jäsenvaltio varmistaa suojan tasan jo hyvin kapealla määritelmällä, niin näin se voi tehdäkin. Esimerkiksi käyttäen lemmikkieläimiä pidetään koirina säännöstä Useimmat ihmiset käyttävät esimerkiksi tällaista palvelusopimuskäsitettä. Ja se voidaan sitten määritellä itse direktiivissä. Eli mitään todellista juridista syytä ei ole sillä, miksi jäsenvaltion tulisi tätä määritelmää seurata. Ja sitten relevanttien määritelmien suoja. Ne ovat määritelmiä, jotka eivät määrittele soveltamisalaa, vaan sen tason. Ja tässä on tietysti itsestään selvää, että jäsenvaltioilla on vähemmän harkintavaltaa. Jos puhutaan vaikkapa kestävästä välineestä ja jäsenvaltiot voivat kutsua sitä joksikin toiseksi. Mutta jos ne tätä termiä käyttävät, niin saattaa olla, että niille seuraa ongelmia se toisen asian yhteyteen, sillä siinä määritellään, mitä tarkalleen ottaen pitäisi tehdä, kun halutaan tiedottaa kuluttajille. Kolmas luokka ovat tällaiset standardimuotoiset määritelmät. Ja jos direktiivin tavoitteena on myös se, että sata jäsenvaltiot käyttämään yhdenmukaisempaa kieltä harmonisoidulla alalla, niin silloin nämä standardimuotoiset määritelmät, jotka löytyvät luonnoksen liitteestä, niin EU-lainsäätäjä käsittääkseni voi pakottaa jäsenvaltiot käyttämään juuri tätä päätöksen sanamuotoa, mikä merkitsee sitä, että jäsenvaltioiden täytyy todella ehdottomasti kopioida nämä muotoilut. Ainakin kun puhutaan muodosta jäsenvaltioita, se sitoo ja sillä voi olla myös epäsuora vaikutus jäsenvaltioihin. Joka tapauksessa jäsenvaltioiden täytyy käyttää tiettyä oikeuspäätöksen asettavaa muotoa, niin saattaa olla, että ne joutuvat käytännön syistä muokkaamaan näitä säännöksiä sen takia, että ei synny ristiriitaisuuksia omassa lainsäädännössä. Kun puhutaan vaikkapa tällaisesta kuluttajasta, se termin käyttäminen voi olla outoa, jos toiset, toisaalla käytetään muita termejä. Yhteenvetona täyden harmonisoinnin direktiivit ja niiden käyttämät äh, määritelmät vaikuttavat aika rajoitetusti jäsenvaltioiden lainsäädäntöön ja sisämarkkinoihin. Siellä kaikkein parhaiten yhdistävä tekijä on nimenomaan tämä määritelmä. Ja kun tämä tutkimusta on luonnosteltu, niin on ollut ajatus siitä, että olisi hyvä, että EU-lainsäädäntö tekee selväksi ja nähtäväksi sen, että lainsäätäjä luo jotain yhdenmukaista yrityksille ja kuluttajille. Minusta ainakin oli aika mukava se, että näitä nimitettiin EUn mallikaavakkeeksi ja että tämä on hyvä asia kuluttajille. Andalusian alueella löydetään tällaiset siniset liput ovat käytössä ja moni ymmärtää, mistä on kysymys. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed for, uh... Kiitoksia hyvin selkeästä ja suorasta esityksestä, johon palaan myöhemmin. Tämä viimeinen kohta oli se, jossa jo noudatamme neuvoanne, kun puhumme lomaosakedirektiivistä. Eli me olemme kiinnittäneet tähän jo huomiota. Ja myöskin mitä tuli kuluttajaluottoihin, samaten nämä ovat kysymyksiä, joissa ehkä voisimme tarkastella tätä kuluttajasuojaehdotusta vähän tarkemmin. No nyt sitten otamme teille kummallekin kysymyksen myöhemmin, ja nyt pyytäisin, että Janssen puhuu meille omasta raportistaan, joka liittyy sopimusehtoihin. Ja tämä liittyy jälleen harmonisointiin. Se on yhteinen teema näille esityksille. Ja nyt saatte puheenvuoron ja tekin saatte 10 minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kun esittelen asiakirjaa, me haluan puhua lyhyesti ja esitellä muutamaa mallia siitä, miten voitaisiin harmonisoida epäreiluja sopimusehtoja. Sitten minulla on jokaisesta mallista kuva. Jos voidaan katsoa tuota ensimmäistä, katsotaan tuota sivua kokonaisuutena ensin. Sisällön osalta täysi harmonisointi. Siihen pyritään, että todella harmonisoidaan niin pitkälle kuin voidaan, jopa yhtenäisten standardilomakkeiden kautta, kautta Euroopan. Tätä minä olen työstänyt, olen julkaissut artikkelin tämän vuoden alussa ja olen kehitellyt sitä, miten tämä voitaisiin tehdä, miten muokattaisiin Eurooppa-oikeutta, jotta todella voitaisiin käyttää yhtenäistä standardoitua lomaketta kaikkialla Euroopassa. Yksi syy siihen, että näin halutaan tehdä, ei ole se, että se on hyväksi niille, jotka kauppaa käyvät, vaan myöskin yhtäkkiä saataisiin yhtenäinen sopimusoikeus kaikkialle Eurooppaan. Ei voida ajatella, että valvotaan näitä standardi kysymyksiä, ehtoja ilman, että on yhtenäinen sopimusoikeus kauttaaltaan. Eli pyrittäisiin ajamaan yhtenäistä sopimusoikeutta tällaisten standardoitujen ehtojen kautta. Ongelmana on se, että jos halutaan valvoa harmonisoituja ehtoja, niin sillä olisi valtava vaikutus jäsenvaltioiden sopimussääntöihin tällä hetkellä, sopimuslainsäädäntöön. Ja siksi vaadittaisiin hyvin laajoja muutoksia nykylukuun numero viisi. Syynä se, että säännöt, joilla halutaan estää epäreilut sopimusehdot, luovat ainoastaan pienen osan sääntöjä, joita käytetään yhteisön tuomioistuimessa, jotta pyritään valvomaan tätä. Jokaisessa mm, jäsenvaltiossa on syntynyt melko erilaiset säännöt, joiden kautta voidaan valvoa epäreilyä sopimusehtoja. Nämä säännöt olivat olemassa ennen vuoden 1993 eurooppalaista direktiiviä, ennen kuin jäsenvaltiot olivat muodostaneet yksityiskohtaisempia välineitä, mutta ne luovat vain yhden osan tällä hetkellä niitä keinoja, joilla puututaan epäreiluihin sopimusehtoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa sopimusoikeudesta pitäisi korvata eurooppalaisilla säännöillä, mitä standardisopimusehtoihin tulee. Ja tämä tietenkin merkitsee sitä, että yhteisöjen tuomioistuimelle jätettäisiin sopimusoikeuden kehittelytehtävä, koska monissa järjestelmissä tuomioistuimen päätyvät sopimuskiistat liittyvät standardi e-, sopimusehtoihin, koska Monet sopimukset tänä päivänä ovat tällaisia standardisopimuksia ja silloin yhteisön tuomioistuimella tulisi olla viimeinen sana useimmissa sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Ja se ei onnistuisi, jos tuomioistuin toimisi nykymuodossaan. Toimielin uudistukset tulisivat tässä siis esiin, enkä uskoisi nykytilanteessa, että sitä halutaan ja siksi me emme suosittelisi tätä. Ehkä voisin antaa esimerkin siitä, mitä sanoin vähän abstraktimmin äsken, kun sanoin, että lähdetään valvomaan epäreiluja sopimusehtoja. Konservatiivisessa saksalaisessa järjestelmässä on erityissäännöt, jotka koskevat epäreiluja kulutusluottoja. puhutaan vaikka liiallisista korkotasoista. Ja että näiden kautta sopimus voitaisiin purkaa tai se ei olisi voimassa. Mutta olisiko tämä mahdollista, jos olisi täysin harmonisoitu luku 5? Muilla lainsäädäntöalueilla ei ole tällaisia erityissääntöjä ehkä sitä varten osittain, että muissa järjestelmissä on hinnan valvontaa jollain tasolla. Sitä ei Saksassa ole, mutta tällaiset yksityiskohtaiset säännöt. Uskoakseni kaikissa oikeusjärjestelmissä jollain tapaa valvotaan hintaa, esimerkiksi kulutusluottojen osalta. Paitsi jos luvussa viisi olisi verrattavissa olevat säännöt siitä, miten tämä toimisi, ei voitaisi täysin harmonisoida sitä, miten valvotaan epäreiluja sopimusehtoja. Seuraavaksi näette heikomman version tästä täydestä harmonisoinnista. Tässä voin puhua vähän lyhyemmin, koska kuulimme äskeiseltä puhujalta paljon – tarkoituksena olisi, että pakotetaan jäsenvaltiot käyttämään samantyyppistä sanamuotoa. En tiedä, toimisiko tuo ollenkaan. Ja toisaalta, miten näitä termejä voitaisiin tulkita? Voitaisinko niitä tulkita eri tavoin? Ja tämä voisi tarkoittaa sitä, että tilanne ei muuttuisi ollenkaan nykytilanteesta, jos puhutaan minimiharmonisoinnista. mutta tuosta on hankala päästä eroon, että siinä syntyisi paljon oikeuskiistoja ja se olisi tuhoisa tilanne, jos käytettäisiin samaa konseptia ja päästäisiin kuitenkin, jouduttaisiin, päädyttäisiin eri lopputulokseen, joten olisi lakimiesten juristien vaikea ymmärtää eri järjestelmiä. Tarkoittaisiko harmonisointi joskus täysin harmonisoitua tulosta tai ja tämä johtaisi kyllä siihen, että kansalaisia ei kohdeltaisi tasavertaisesti, siksi emme voi suositella sitä. Tämä tarkoittaa sitä, että ei voida luoda täysin harmonisoituja luetteloita, musta ja harmaata luetteloa, koska jos samalla ei olisi täysin harmonisoitua lauseketta – sen lausekkeen pohjalta voidaan tehdä aina oma lista, joka koskee erityisiä sopimusehtoja ja johon ottavat kantaa kansalliset tuomioistuimet eikä yhteiseen tuomioistuimeen. Tämä olisi epäreilyä. Sitten kohdennettu täysharmonisointi, jossa keskityttäisiin joihinkin aspekteihin lukua viittä – ei, siis muuhun kuin yleisen reiluuden testaamiseen. Minusta tuntuu, että teknisesti tämä olisi mahdollista, mutta vaikutukset käytännössä eivät olisi kovin merkittäviä, eikä siitä olisi kauppaa käyville hyötyä, eikä näin olisi hyötyä sisämarkkinoille, koska aito kysymys onko kyse reiluista vai epäreiluista sopimusehdoista, ei olisi siis standardoitu, joten ei voitais, kuluttajat eivät voisi luottaa siihen, että samoja standardeja käytetään Euroopassa kaikkialla. Minusta tuntuu, että tällainen kohdennettu täysi harmonisointi ei toimisi hyvin, koska avoimuustesti on esimerkiksi hankalasti erotettavissa yleisesti – toteutettavista testistä, joka koskee sitä, onko kyseessä reilut säännöt vai ehdot vai ei. Emme voi siis suositella tätä, koska se ei oikein toisi mitään lisäarvoa. Yleisempi huomio kohdennetusta täysharmonisoinnista olisi se, että voitaisiin ajatella, että sopimusten purkutilanteeseen tämä sopisi ja se voisi silloin toimia, mutta se ei toimi niinkään yksittäisiin konsepteihin tai sääntöihin, koska se ei toisi mitään lisäarvoa, mutta johtaisi suurin oikeudellisiin ongelmiin. Oikeudelliset ongelmat luovat kustannuksia kuluttajille, molemmille osapuolille oikeuskiistassa. Siksi me suosittelemme minimiharmonisointia – Sinne, että keskitytään täyden harmonisoinnin osalta muihin lukuihin. Käytännön vaikutukset olisivat sellaiset, että kuluttajat voisivat periaatteessa luottaa siihen, että sopimusehdot ovat reilut. Sopimusosapuolet ja kauppakäyvät tarvitsisivat eri standardeja eri oikeusjärjestelmissä, mutta vaikka olisi yhdet ehdot kaikkialla Euroopassa. Ne pitäisi kuitenkin kääntää ja käännöksen yhteydessä pitäisi olla oikeudellinen tarkastus vielä siihen, sopiiko tämä kielenkäyttö kyseiseen maahan. Tämä on siis suosituksemme ja hyvin lyhyesti lopuksi soveltamisalasta siitä, miten suojellaan yrityksiä ja muita kuin kuluttajan hyvä ymmärtää että tätä suojaa voidaan laajentaa muihin kuin kuluttajiin. EUlla ei ole toimivaltaa lainsäädäntöön muualla kuin kuluttajan suojassa. Artikla 3.1 ehdotuksessa on usein ymmärretty väärin, joten lisäselvinnöstä tarvittaisiin artiklaan 4 tai johdanto-osan kappaleisiin. Kiitos oikein paljon. Well, thank you very much also for... Kiitoksia myöskin hyvin selkeästä esityksestä. Ja tästä esityksestä on kopioita täällä salin edessä. Eli se, mitä sanoit, on erittäin hyödyllistä, kun teemme työtä, jota Schwab johtaa direktiivin osalta, joka ei ole maksimiharmonisoinnin direktiivi, mutta kysymykset, jotka liittyvät johonkin kohdennettuun harmonisointiin ovat kuitenkin poliittisesti meille erittäin tärkeitä ja siksi tämä oli meille hyvää opastusta. Nyt sitten esittelijä Schwab voisi avata keskustelun ja sitten muut esittelijät. Schaldemose varmaan haluaa käyttää puheenvuoron ja kaikki muut puhujalistaan auki. Ja sitten voimme keskustella tästä. Ja sitten pyydän, että kumpikin professoreista kommentoi näitä asioita ja myöskin ehkä toistensa esityksiä, jos näin haluavat. Eli ensin Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia professoreille erinomaisen mielenkiintoisista ja tieteellisesti hyvin stimuloivista esityksistä. Haluaisin nyt puhua vähän historiasta, eli aloitan nyt Jansenista. Hän puhui asioista kappaleessa viisi ja sitä, mitä täysharmonisointi merkitsee ja mitä ei. No ensinnäkin tämä ei ole mikään mitätön asia, nyt kun ajatellaan näiden sääntöjen täytäntöönpanoa Euroopassa, mutta en kuitenkaan ihan tiedä, mitä ongelmia liittyisi näihin kysymyksiin, mikäli meillä olisi myöskin ex post tarkastelu tällä alalla. Ja siksi voin myöntää ihan suoraan, että en näe tieteessä pysy teidän ne, mutta ajatellaan nyt käytäntöä, siellä minulla olisi hiukan optimistisempia johtopäätöksiä kuin teillä. Te puhuitte siitä, että AGB tai sääntöjen yksinkertaistaminen olisi paras tapa luoda eurooppalaista sopimusoikeutta, ja siksi meidän pitäisi lähentää kansallista 27 jäsenvaltion oikeusjärjestelmää, eikä pitäisi luoda mitään ylimääräistä järjestelmää, koska minä uskon integraation Eurooppaan ja siinä on etuja eri tavalla kuin hallitusten välisessä Euroopassa, mutta te puhuitte siitä, että tämä tie on paljon monimutkaisempi ja kivuliaampi. No sitten te puhuitte näistä kappaleista kaksi ja kolme, että ne toimisivat hyvin ja siitäkin täytyy keskustella tästä valiokunnassa. Ja täytyy myöntää, että kohdassa neljä täysharmonisointi on varmasti vaikeampaa, mutta tämä ei johdu pelkästään avoimuuskysymyksistä yritysten osalta, vaan myöskin oikeusjärjestelmien lähentämisestä. Eli tämä tie on nyt valittu, ja te puhuitte hyvin selkeästi täysharmonisoinnin hyvistä ja huonoista puolista. Ja te olette todenneet, että kumpankin kohtaan että ei suositella. No jos nyt jompikumpi näistä vaihtoehtoisesti pitäisi valita, niin sitten haluaisin todellakin kuulla, kumpaa te suosittelisitte. Ja sitten olen kiitollinen siitä, että puhuitte kuluttajasuojakysymyksistä jälleen kerran. Ja tietysti tähän liittyy kuluttajakysymykset ja jäsenvaltioidet. Ja tähän viittasi myöskin toinen professori, ja tutkimuksen tavoitteeseen on nyt päästy kohdassa yksi, eli osi vähitellen pitää osoittaa, että näiden käsitteiden yksinkertaistaminen voi johtaa siihen, että jäsenvaltioissa mennään vielä pidemmälle kuin mitä EU suosittelee näissä kuluttajasuojakysymyksissä. Joissa jäsenvaltioissa pelätään, että sääntelymahdollisuudet rajoittuvat ja mikäli haluan ylittää nämä kuluttajasuojakysymykset, niin näin ei tule käymään. Se käy ilmi tästä tutkimuksesta. Ja voin siis ymmärtää, että vaikka kappaleessa yksi on puhuttu näistä standardeista, ne ovat vain minimistandardeja jäsenvaltioille, ja niiden yli voidaan jäsenvaltiossa meidän. No sitten on kuitenkin huolenaiheita. Nyt kun ajatellaan näitä yhdennettyjä käsitteitä ja määritelmiä muissa yhteyksissä, silloin niihin saattaa liittyä oikeudellisia ongelmia. Ja uskon, että tämä on mielekästä. Mutta haluaisin kuitenkin lopuksi vielä kysyä teiltä, että katsotteko, että oikeudellinen johdonmukaisuus voi olla hyödyksi näissä yksinkertaistamisessa vai voiko niistä koitua jäsenvaltiolle jotain haittaa? Kiitos. Uh, thank you, Mr. Shah. Mrs. Kiitos sitten Schaldemose. Tak for ordet, herr formand. Venter lige til folk att säga hörtelefonerna. Kiitoksia, puheenjohtaja. Odottelen tässä vain, että kuulokkeet menevät ihmisillä päähän, kun puhun tanskaa. Kiitoksia kahdesta erittäin mielenkiintoista esityksestä. Olen oikein ilahtunut näistä päätelmistä, joita täällä olette esitelleet, koska te olette asiantuntijoita. Ja saatte nähdä useita niistä asioista, joita me olemme täällä ongelmina esille ottaneet koko prosessin ajan. Ja olette myös nähneet ne ongelmat, joita on täydessä harmonisoinnissa, määritelmissä ja niin edelleen. Eli olen kovin tyytyväinen siihen, että asiantuntijat tukevat useita niitä näkemyksiä, joita meillä on. Ja lisäksi haluaisimme, aivan kuten Schwab totesi, kuulla teidän suosituksenne. Ja kun puhutaan määritelmistä, niin haluan vain olla varma siitä, että olen ymmärtänyt aivan oikein tämän asian. Ehkä se tulikin ihan selväksi, mutta varmistan silti. Sanotte, että vaikka harmonisoisimmekin täysin nämä määritelmät, niin silti niiden tulkintaa ei voisi harmonisoida yksittäisessä jäsenvaltiossa. Tai toisin sanoen, ei ole järkeä mm, harmonisoida määritelmiä, koska joka tapauksessa yksittäisten jäsenvaltioiden ja niin lainsäädäntöjärjestelmien tulisi näitä tulkita. Tietysti niin, että yhteisen tuomioistuin niitä tukee. Eli jos ei viedä eteenpäin tätä virallista mallikysymystä, niin mikä on teidän käsityksenne siinä määritelmistä. Mutta kiitän joka tapauksessa teitä esiintymisestä ja odottelen kuulemani lisää yksityiskohtia. Kiitoksia varjoesittelijälle. Haluatko muut kollegat vielä esittää kysymyksiä? Schmidt, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I am not... Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. En ole varjoesittelijä. Olen ekan valiokunnassa, mutta Tämä oli hyvin mielenkiintoista, mutta minun on sanottava, että minä olen aina puoltanut täyttä harmonisointia kuluttajan etujen mukaiset. Jos haluamme toimivat sisämarkkinat, tämä on ainoa vaihtoehto. Joten kysymykseni teille kuuluu, mitä menetämme argumentoimalla teidän tavallanne? Jonkinlainen hinta varmaankin on oltava sille, että ei näin luoda hyvin toimivia sisämarkkinoita. Toivoisin, että voisitte tästä puhua hiukan lisää, koska te annatte meille sen neuvon, että älkää edetkö liian nopeasti, koska ongelmat ovat valtavia, varovaisuutta ja niin edelleen. Näin olemme kai toimineet viimeksi kuluneen 10-15 vuoden ajan, joten kuuntelen varmasti vastauksia hyvin tarkkaan. Kiitoksia. Onko muita kollegoita? No ehkä minäkin voisin esittää yhden kysymyksen, erityisesti Jensenille, mutta ehkä kummallekin professorille. Kun puhuitte joistain ongelmista, jotka liittyvät yhden muotoisiin standarditermeihin. Sanoit, että tämä voitaisiin ratkaista, jos olisi yhteiset referenssipuitteet, viitepuitteet, joita nyt ollaan luomassa. Tähänkin viittaa sitten Ja raport, mietintö, joka on tullut oikeudellisten asioiden valiokunnasta ja niiden tarkistuksista, ilmeisesti ennakoi tämän tuloa. Eli ehkä tämä nyt on vähän raivannut tietä tälle toiminnalle ja haluaisin kuulla, mikä on teidän kantanne tästä asiasta. Koska se, mikä nyt on näiden suosintojen pohjalla, on se, että tämä ehkä olisi toivottava ratkaisu, mutta vielä tästä nyt ei ole keskusteltu ja ehkä ongelma tämän ehdotuksen osalta on se, että me teemme työtä tämän ehdotuksen parissa, mutta vielä emme tiedä, millainen ehdotus saattaa tulla tämän jälkeen. Eli tässä on nyt vähän jonkinlainen yhteyden katkeaminen tässä mielessä. Sitten Steiler halusi vielä käyttää puheenvuoron. Ja saatte nyt puheenvuoron. Ja sitten vielä koska Betsi komissiosta on paikalla. En tiedä, haluatteko tekin kommentoida näiden professorien esityksiä, mutta seuraavaksi Steiler ja sitten te saatte puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia näistä esityksistä. Haluaisin vain sanoa muutaman sanan vielä ja olen samaa mieltä Charlemoisen kanssa, mitä tulee täysharmonisointiin. Mutta yksi asioista, joka tuli esille viime viikolla, ja meillähän on oikeudelliset taustat kummallakin, eli katsotteko, että tällä hetkellä – on riittävästi tapoja kuluttajille käyttää hetkisen sääntöjä hyväkseen, koska mehän puhuimme myöskin näistä budjettileikkauksista eri jäsenvaltioista ja siitä, että on myöskin ehdotettu, että kuluttajajärjestö, jota brittihallitus tukee, on nyt uhanalaisena. Ja siksi on nyt tärkeää, että kuluttajilla on selkeitä oikeuksia ja tässä on nyt epäselvyyttä. Ja jos Schmidt nyt sanoi, että hän tukee täysharmonisointia, no omassa vaalipiirissäni nämä oikeudet vähenisivät. Eli meidän täytyy siis löytää nyt kompromissi sen suhteen, mistä voidaan päästä kompromissiin, mistä ei. Ja meidän pitää olla näistä asioista hyvin selkeitä. Ja jos nyt olisi tyhjä paperi, mitä tekisitte? sitten? Well, it might take a long afternoon. No niin, tyhjän paperin täyttäminen voi viedä kokonaisen iltapäivän, mutta seuraavaksi puheenvuoron. Ja nyt siis aurinkokin paistaa tänne suoraan tuon hieno lokakuun ilta. Eli minä olen nyt täällä suoraan auringon valossa. Eli en nyt välttämättä näe. Yritän nyt nähdä kaikki jäsenet, mutta Petsi, haluaisitteko te nyt tehdä muutaman kommentin ja sitten annan vielä loppupuheenvuoron professoreille. Petri, olkaa hyvä. Chairman. Yes. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin lyhyesti keskityn näihin epäreiluihin sopimusehtoihin, sillä määritelmää esityskomission näkökulmasta katsoen hyvin pitkälti vastaa myös näitä määritelmien vaikutuksia ehdotuksessa. Sopimusehdosta sen sijaan mielestäni komission näkökulmasta katsoen on tarpeen tarkentaa niitä tavoitteita, joita meillä tämän harmonisoinnin kanssa on, mihin me pyrimme tässä ehdotuksessa. Tavoitteemme kulkee jossain välimaastossa sen sijaan, mitä professori, se, suhteen, mitä professori mainitsi, professori mainitsi heikosta harmonisoinnista ja mitä muuta täällä todettiin. Eli ensimmäinen kohta on tässä se, että tavoitteenamme ei ollut harmonisoida kansallisia pakollisia säännöksiä yksittäisistä sopimuksista. Se ei ollut selkeästikään tavoitteena. Pelkästään lainsäädäntö, joka koskee yksittäisiä tiettyjä sopimuksen tarjoajia. Toiseksi tavoitteena ei selkeästikään ollut päästä tilanteeseen, jossa kaikki termit määriteltäisiin tai niin jos ne määriteltäisiin samalla tavalla, eikä tähän pystytäkään pääsemään, vaikka harmonisoitaisinkin täysin. Terveyden täytyisi ehdottomasti tulkita eri tavalla eri jäsenvaltioissa riippuen kansallisesta lainsäädännöstä, kaupallisesta käytännöstä tai asiakkaista Esimerkiksi vuokralle ottaja Belgiassa maksaa suurimman osan silloin, kun kiinteistö palauttaa entiseen kuntoonsa vuokraa sopimuksen päätettyä, kun taas Saksassa tilanne on päinvastainen. Sitten täällä kysyttiin sitä, mihin täydellä harmonisoinnilla päästään. No, tässä on hyvin tärkeää ymmärtää, että meidän tulee parantaa tilannetta silloin, kun äh, tätä sopimusta laaditaan. Eli jälkikäteisarviointi sopimussuhteessa on tärkeää. Tämä taas ei liity tilanteeseen silloin, kun riidankäsittely äh, alkaa. Eli tulkintaerimielisyydet eri oikeusistuinten välillä on tilanne, jota emme kykene parantamaan harmonisoinnin avulla. Ja tällä olisi hyvin vähän vaikutusta sisämarkkinoillemme, koska hyvin harvat kuluttajasopimukset johtavat ylipäätään kiistoihin. Ja vielä harvemmat oikeustapauksiin. Eli tämä on mielestäni tärkeää. Meidän täytyy näin harmonisoinnilla parantaa mahdollisuutta ja saada aikaiseksi tällaisia a priori sopimusehtoja. Lopuksi halusin vain kertoa jäsenille siitä, millä tavalla asia etenee neuvostossa. Neuvostossa nimittäin olemme siirtymässä kohti täyttä harmonisointia ainakin tässä epäoikeudenmukaisuustestissä, kun siinä on ristiriitaisuuksia tässä listassa. Ja epäoikeudenmukaisuuskysymyksessä pyrimme pääsemään yhteisiin käsitykseen. Jäsenvaltiot, kansalliset tuomioistuimet joutuvat soveltamaan näitä säännöksiä ja ministeriöt suhtautuvat suht rauhallisesti täyden harmonisoinnin vaikutuksiin. Eli tässä kohdin vetoisin siihen, että valiokunta ei pyrkisi pääsemään tässä kohdin eteenpäin, koska jäsenvaltiot usein ovat itse asiassa vastahakoisempia harmonisointisuhteen. Well, thank you very much and also for the progress report as well. well Kiitoksia myöskin näistä tiedoista. Ja sitten seuraavaksi puheenvuoron saavat kaksi asiantuntijaamme. Voit vastata aika lyhyesti, koska meidän pitäisi päättää varttia kuusi ja siirtyä seuraavaan mietintöön. Eli ensimmäinen professori, olkaa hyvä. Thank you for all this. Kiitos <clears throat> hyvin mielenkiintoisista kysymyksistä. Edustaja Schwab, näiden termien yhtenäistämisajatus on tavoitteena ihan loistava. Se johtaisi siihen, että olisi yhtenäisiä osia jäsenvaltioiden välisessä lainsäädännössä. Minähän vain sanon, että tämän direktiivin kautta vain ei tulisi, ei päästäisi kovin pitkälle äsken mainituista syistä. Ja pidemmälle päästään tällaisten mallilomakkeiden sopimusten kautta ja näin pakotetaan jäsenvaltioita toimimaan vähän yhtenäisten sääntöjen mukaisesti. Ehkä samalla voisin sanoa tuohon valvontakysymykseen ja epäreiluihin sopimusehtoihin luku viisi tai neljä. Nythän jo on niin, että jäsenvaltioissa – voidaan tällä copy-paste-menettelyllä siirtää lainsäädäntöä eteenpäin omaan jäsenvaltioon. Ja minun mielestäni, en tiedä olenko tässä vähän eri linjalla Janssenin kanssa, se, sekin on edistystä, jos kaikki jäsenvaltiot todella voitaisiin pakottaa siihen. Ja jos voitaisiin tavoitteena pitää täysharmonisointia, niin ainakin olisi painetta siirtyä lähemmäksi yhteisiä sääntöjä. Tällä hetkellä hän on niin, että yhteisön tuomioistuin on tehnyt päätöksen, että ei arvioida yksittäisiä ehtoja. No tietenkin yhteisön tuomioistuin voi aina muuttaa omaa päätöstään ja puuttua näin yksittäisten jäsenvaltioiden tekemiin päätöksiin vielä ehkä tähän kautta Euroopan leijailevan ajatuksiin, että Euroopan laajuisesti voitaisiin puhua yhteisistä ehdoista. Ihan drastisesti sanottu, kunnioittan kuitenkin parlamenttia. Se ei ole mahdollista siksi, että yleiset ehdot ovat aina jotain vastaan. Yleensä ne kirjoitetaan siksi, että ei olla tyytyväisiä siihen, mikä on muuten voimassa, koska halutaan säädellä – ja erityisesti ajatellaan, että halutaan eroon säännöistä, jotka eivät ole sitovia. Esimerkiksi Saksassa puhutaan siitä, kuka korvaa korjaustyöt silloin, kun vuokrasopimus päättyy. Ja tämä taas ei ole mitenkään järkevää tekstiä kun siirrytään sellaiseen jäsenvaltioon, jossa vuokraaja joka tapauksessa maksaisi tämän, tai että vuokranantajan tulisi nämä maksaa. Eli oikeastaan tällaiset säännöt sopivat oikeastaan yhdenlaiseen oikeuskäytäntöön joka kerta vain. Ja nyt ajatellaan, jos ajatellaan mitä välineitä meillä nyt on käytössämme, direktiivi esimerkiksi, joka puuttuu myös sellaisiin aloihin, joita ei ole harmonisoitu. Esimerkiksi vuokra-asuntojen osalta ei päästäisi pidemmään. Tässä ollaan jäsenin kanssa olemme varmasti samaa mieltä siinä, että ihan sama puhutaanko minimi- vai täysharmonisoinnista – täysharmonisoinnilla olisi ehkä pieni etu vain siinä, että miten se vaikuttaisi siihen, miten jäsenvaltiot käsittävät oman tehtävänsä ja sitten olisi yhteiset tällaiset ryppäät lainsäädäntöä, jossa voitaisiin lähentyä eri jäsenvaltioiden kesken. Edustaja Steiler erityisesti otti esiin tekisi, jos todella lähdettäisiin puhtaalta pöydältä, jos ajatellaan aikaa ennen tätä direktiiviä, miten täysharmonisoitaisiin sitä tietoa, jota, joka on annettava esimerkiksi etämyynnissä ja mitä sopimuksen perumisoikeuteen liittyy. Tässä on valtava edistystä verrattuna aikaisempiin tilanteisiin. Muuten täysharmonisointia poliittisesti ei saada muutenkaan läpi ja miten se sitten onnistuisi yleisten kauppaehtojen osalta. Se on hankalaa, koska määritelmät eivät ole aina samat, joten tämän direktiivin kautta ei päästä niin pitkälle, että saadaan esimerkiksi sähköisen kaupan osalta yhtenäiset ehdot kaikkialle Eurooppaan. Ja kysymys kuuluukin, halutaanko harmonisoida lisää uusien tämän tyyppisten direktiivien kautta, koska tämä vaikuttaisi tietenkin jäsenvaltioiden lainsäädäntöön ja miten tämä vaikuttaisi poliittisen ilmapiiriin vai valittaisinko vaihtoehtoinen tie. Sopimusehto työryhmässä on jo pohdittu, eikö voitaisi ajatella, että hyvin kiireiset sisämarkkinaongelmat pyrittäisiin ratkaisemaan nopeammin niin, ettei vaadita niin suurta vaikutusta. Tämä olisi varmasti hyvä malli askel askeleelta, siis ei ole syytä olla puuttumatta niihin ongelmiin, joihin kiireellisesti on puututtava. Näin päästään askel eteenpäin, mutta ei kuitenkaan ihan niin pitkälle kuin tarpeen olisi. En ole vastannut varmaankaan kaikkiin kysymyksiin vielä, mutta haluaisin antaa herra Janssenillekin tässä aikaa. Mu- pahoittelen, että en pystynyt vastaamaan kaikkeen. No, we don't have so much time. Kiitoksia, niin aika alkaa loppua, mutta kiitoksia näistä innokkaista vastauksista kuitenkin. Ja sitten Jansen, josta voitte vastata näihin muihin kohtiin ja puhua mahdollisimman lyhyesti. No. Niin, te ette myöskään näe minua, kun lähettelen täältä merkkejä, eli... No niin, eli ehkä vastaan nyt saksaksi. Tätä nyt ei voida ihan verrata BGBn käyttöön ottaen, koska silloinhan oli se riski. Ja tämä nyt ei ole tilanne. Ja tämähän nyt näkee näissä eri oikeuskäytännöissä. Tästähän puhuttiin jo esimerkiksi näistä kunnallisrakennuksista. Eli siksi tästä on kieltäydytty harmonisoinnin osalta, näiden pääsääntöjen osalta koska silloin puhutaan jo hyvin pitkälti kansallisista kysymyksistä. Ja silloin oli se vaikutelma, että resursseja ei ollut riittävästi. Mielestäni. No minäkin tuen integraatiota sen sijaan, että olisi jonkinlainen lisäjärjestelmä. Ja tässä nyt olen eri mieltä kuin edellinen puhuja. Ja jos nyt kysytte, näistä vaihtoehdoista. Ja jos meillä olisi nyt enemmän kuin kaksi kuukautta aikaa, niin sitten voitaisiin ehkä tämä kappale viisi muokata kokonaan uudelleen, koska siellä on niin paljon nyt tavaraa. Niin, eli puheenjohtajalle. Siin silloinhan tämä valvonta luovutettaisiin näistä epäreiluista sopimusehdoista ja pitäisi silloin toimittaa tämä EU-tuomioistuimeen. Ja vain tätä tarkoitettiin siinä viestissä, kun puhuttiin CAFstä. Eli tuomioistuimet tarvitsevat jonkinlaisia viitetekstiä ja he käyttävät mitä he pystyvät sitten näissä asioissa. Ja silloin yhteiset säännöt sopimus, lain käytännöstä laadittaisiin sitten tuomioistuimissa ja tällä hetkellä siis EU-tuomioistuimessa. Te puhuitte tästä hyvin kivuliasti ja tunnen kyllä sympatiaa tätä kohtaan, mutta en usko kuitenkaan, että tähän päästään sillä tavalla, mitä nyt voidaan saada aikaan kahdessa kuukaudessa, koska tarvittaisiin paljon enemmän sääntöjä tähän kohtaan. Ja sille tielle ei voi lähteä, ellei ole kunnollisia rakenteita tätä työtä varten. Eli jos tätä harmonisointia ei voida tavoittaa, niin sitten paras tapa on kohdennettu täysharmonisointi. Tällainen muodollinen täysharmonisointi, no tästähän Petrikkin puhui, ja tämä on tietysti kaikkein pahin vaihtoehto. Ja sitten palaan tähän vielä hiukan yksityiskohtaisemmin. Olen ihan tavallinen eurooppalainen juristi, enkä nyt oikein ymmärrä, mitä tarkoittaa, että käytetään näitä samoja standardeja ilman yhteisiä sääntöjä. Ja uskon, että kaikki kollegani olisivat samanlaisissa ongelmissa, ja tuomioistuimella olisi suuria ongelmia ratkaista tämä kysymys. No kysyisin nyt, että katsotteko, että Saksassa, mitä tulee näihin kuluttajakysymyksiin, voidaanko niistä pitää kiinni vai ei? Onko se epäreilu standardi vai ei? Mielestäni on erittäin vaikea ymmärtää. Niin edellinen puhe sanoi, että että sen sääntöjä luodaan Saksassa eri tavalla kuin Englannissa, ja siellä vain sitten luodaan säännöt jotain varten, ja samoin oli Saksassa, kun oli uuden tyyppisiä sopimuksia, esimerkiksi franchising-sopimuksia ja niin edelleen. Eli me tarvitsemme samat säännöt, ja meillä voisi olla yhteiset säännöt ympäri Eurooppaa, vaikka on erilaisia tapoja ja niin edelleen, jos nyt palataan siihen, mitä Schwab sanoi. Meillä on hyvin erityyppisiä tapoja vielä viime vuosina alussa, kun ajatellaan tätä esimerkkiä lainsäädännöstä. Eikä ole mikään ongelma luoda yhteisiä sääntöjä. Se on tavallaan kivuliasta, mutta se voi kuitenkin onnistua. Mielestäni teidän näkemyksenne tällaista heikosta harmonisoinnista tai heikosta maksimi harmonisoinnista on hyvin vaikea ymmärtää monille juristeille. Se ei ole ihan toteutettavissa käytännössä. Ja sitten tämän viimeinen kohta. Te sanoitte, että haluatte parantaa ex ante sopimusehtoja näiden oikeusriitojen sijaan. No, standardisopimusehdot menevät oikeusjärjestelmän läpi lähes kaikkialla koska silloin kun ne tuodaan tuomioistuimeen, sitten menevät Saksassa korkeampaan oikeuteen ja sitten näitä asioita pitää ratkoa. Ja syy on se, että sopimusehdot luodaan sen mukaisesti, missä on jotain kysymyksiä tai epäselvyyksiä, joita tulee säännellä. Se, että ei ole mitään oikeudellista välinettä, olisi heille jo avuksi, koska he haluavat tietää, mikä tulee kummio olemaan, koska he eivät voi kilpailla näiden sääntöjen avulla, joten heidän täytyy katsoa, millä tavalla kuluttaja voidaan kohdella. Eli tilanne olisi sama Euroopassa. Meillä pitäisi, no ehkä ei kaikkia sääntöjä, mutta valtaosa säännöistä pitäisi sitten viedä tuomioist- Euroopan tuomioistuimeen. Ja jos EU-tuomioistuin ei voi soveltaa samoja standardeja, jos tuomioistuin ei voi soveltaa samoja sääntöjä Euroopassa, niin sitten sitä aiheutuisi vain riitoja täysin turhaan, eikä sillä saavutettaisi mitään. Esimerkiksi Trados ei voisi koskaan olla varma, Ja sitten ei tiedettäisi, kuuluisiko valvonnan piiriin vai ei. No minäkin jätän nyt muutamia kohtia väliin, mutta voin vastata sitten kaikkeen, jossa on lisää aikaa. That's true for everybody on this committee, Niin se koskee kaikkea tässä valiokunnassa. Mutta kiittäisin teitä kumpaakin nyt kovasti näistä selkeistä esityksistä ja että olitte innokkaasti mukana keskustelussa. Ja kun kollegat ehtivät tarkastelemaan näitä raportteja, niin ehkä he sitten lähettävät teille lisäkysymyksiä. Ja myöskin sitten, kun käymme hyvin, käymme keskustelua tästä hyvin tärkeästä ehdotuksesta. Mutta yleisemmin haluaisin nyt kiittää teitä, että olitte paikalla nyt tänä iltapäivänä. No niin, tämä nyt meni hiukan yli ajan, koska tämä nyt oli poikkeuksellista, että professorit olivat täällä, mutta meillä on vielä kaksi lausuntoa, joita täytyy käsitellä. Haluaisin nyt tarkistaa ja ehkä joudun vaihtamaan kohta paikkaa, koska aurinkokin liikkuu. Nämä auringonlaskulausekkeet, joista piti puhua, ovatkin nyt hyvin ajankohtaisia. No sitten meidän täytyy edetä vähän violin mietinnön osalta, koska määräaikatarkistus jättämisellä on lähestymässä. Ja sitten komissio vähän ennakoi työtä ehdottamalla älysääntelyä. Sain tämän paperin vasta käteeni, mutta mainitsen nyt tämän, koska tiedän, että tämä valiokunta mainitaan erityisesti komission ehdotuksessa liittyen päätökseen, jossa koordinaattorit tarkastelevat komission vaikutusten arviointeja. Joten ehkä komis- jäsenet haluavat panna merkille sen, että tämä on nyt mainittu tässä komission julkilausumassa. Buso on myöskin täällä ainakin lausunto kilpailupolitiikasta, mutta täytyy tarkistaa sihteeristöltä. Ehkä ehdottaisin, että avaamme nyt keskustelun iltapäivällä, mutta annamme heille myöskin hiukan aikaa seuraavassa kokouksessa. Eli lokakuun loppupuolella he jatkamme keskustelua silloin, koska tar- määräkatarkistuksen jättämiselle on vielä seuraavan kokouksen jälkeen 28. lokakuuta. Eli jos Busoi voisi hyväksyä tämän Eli te voisitte ehkä nyt aluksi avata keskustelua, niin sitten käymme täyttä keskustelua seuraavassa kokouksessa. So we start with my opinion. Nyt lähdetään liikkeelle minun lausunnosta, niinkö? On... Niin se siis Weiler siis ensin. Mutta tästä teidän... Yeah, if you could perhaps... I... Kyllä puheenjohtaja pari sanaa vaan sanoisi. We... Sitten voitte avata keskustelun varjoesitilöiden kanssa ja sitten seuraavassa kokouksessa voimme jatkaa tätä, koska määräaika on vasta 28. lokakuuta. Eli voimme keskustella tästä vielä 26. 27. lokakuuta. Eli sopiiko tämä? Selvä. Eli sitten pyytän, että Weiler esittelee lausuntonsa ja sitten avaamme keskustelun varjoesittelyiden kanssa. Eli Weiler, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tiedän, että tämä on aihe, joka kiinnostaa teitä henkilökohtaisesti ja tunnen teidän kantanne jo. Aluksi haluaisin sanoa, että olen iloinen siitä, että parlamentissa nyt kiinnitetään paljon huomiota tähän mietintöön. Se ei ole puhtaasti tekninen kysymys, eikä ainoastaan koske sisäisesti meidän työtämme, vaan sillä on kyllä vaikutuksia myös niin ihmisen, jotka talon ulkopuolella katsovat, miten me työtämme teemme. Meidän valiokuntamme on erityisasemassa, kuten sanoitte, vaikka valitettavasti ei ole kyse vahvistetusta yhteistyöstä oikeusasioiden valiokunnan kanssa. Se olisi ollut hyvä asia. Olen käynyt keskusteluita oikeusasioiden valiokunnan jäsenten kanssa ja olen kuullut paljon kriittisempiäkin kantoja. Meillä on ehkä myönteisiäkin kokemuksia tähän mennessä kerääntynyt ja siksi minun lausuntoni ja ehdotukseni eivät ole niin valtavan kriittisiä kuin mitä ehkä kuulemme oikeusasioiden valiokunnasta. Kuitenkin haluaisin sanoa vielä menneisyydestä sen, että totta kai on oikein, että jotkut kollegat kritisoivat sitä, että ennen ei ollut ihan epätavallista näin varovaisesti sanottuna, että komissio teetti vaikutusten arviointeja – vakauttamiseksi, jotta poliittisesti saadaan vakautta lainsäädäntöehdotuksiin, eikä näin oikeastaan katsonut muita vaihtoehtoja, mutta tämä on mielestäni menneisyyttä nyt. Nyt komissio mielestäni kyllä ottaa huomioon myös meidän toivomuksiamme, jos haluamme jotakin arvioitavan. Tilintarkastustuomioistuinhan on pitänyt järjestelmämme hyvänä en tiedä, onko se ihan niin hyvä. No, yhdysvaltalaisillakin on mielenkiintoinen järjestelmä, mutta joka tapauksessa nyt jo pohdimme vaikutuksia enemmän kuin mitä kansallisissa järjestelmissä yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta, koska kustannushyötyarvio yleensä vain tehdään. Saksa laajentaa sitä nyt vähän myös siihen, mitkä ovat vaikutukset työllisyyteen, kilpailukykyyn ja kasvuun – mutta tähän mennessä periaatteessa on ajateltu vain taloudellisia vaikutuksia. Komissio, kuten sanoin, on esittänyt tiedonantonsa siksi, että vaikutusten arvioita pidetään kulmakivenä, kun luodaan parempaa lainsäädäntöä, parempaa säätelyä. Tuo on ihan oikein. Kuitenkin odotamme, että muutama tärkeä seikka otetaan vielä keskustelussa huomioon ja haluaisimme tehdä muutamia ehdotuksiakin aiheista, jotka liittyvät meidän valiokuntamme erityisesti. Tähän mennessä meillä on ollut sellainen käsitys, että kuluttajajärjestöt ja vaikutukset kuluttajapolitiikkaan ja kuluttajiin ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Tämä ongelma tai vaje ei ole niin hankalasti korjattavissa, se on varmasti ihan mahdollista. Mielestämme komission pitäisi järjestelmällisesti myöskin kuulla kaikkia osapuolia ja ajatella vaikutuksia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön osalta. Tärkeää olisi myös asia, joka tulee esiin kohdassa neljä. Vaikutusten arvioinnin on oltava elävä asiakirja. Lainsäädännön yhteydessä olemme huomanneet, että kun olemme täysin muuttaneet jotain komission ehdotuksessa, kuten esimerkiksi kun maksut viivästyvät yritysten välillä. Silloin pitäisi olla mahdollista, että tästä seikasta melko pian hyvin joustavasti saataisiin vielä vaikutusten arviointi. Komissio uusissa suuntaviivoissaan on ottanut huomioon myös vaikutuksen pk-yrityksiin. Hyvä, niin tätä odotimmekin. Lähdin siitä, että tämä olisi jo tehty – muutaman vuoden ajan. Tässä yhteydessä haluaisin mainita, että mielestämme olisi myös järkevää antaa meidän nähdä näitä suuntaviivoja, koska Yhdysvaltain kongressissa myös näitä suuntaviivoja on muutettu, täydennetty, uudistettu tätä kautta. Miksi ei meillä voitaisi tehdä näin? Ei siksi, että luota komissioon, mutta suuntaviivojen pitäisi olla avoimet – näin kongressissa myös on kuultu. On katsottava, mitä kriteereitä tässä on avoimuutta vielä kaivattaisiin lisää. Ja viimeinen kohta, jonka haluan nyt mainita, liittyy parlamentin osuuteen. Tässä minulla ei ole vielä lopullista kantaa. Selvillä olisi mukava kuulla kollegoiden kantoja. Tiedän, että oikeusasioiden valiokunta on tarkastellut sitä vaihtoehtoa, että vaikutusten arviointi saataisiin kokonaan ulkoistettua jonkinlaisen säätiön, jonkinlaisen yksikön varaan. Minä en halunnut mennä ihan näin pitkälle, koska olen sitä mieltä, että nykyjärjestelmää voidaan parantaa, uudistaa ennen kuin se annetaan ulkoistetuksi toimeksi. Yhdysvaltain esimerkin on nähnyt hyvä niin, mutta Yhdysvalloissa tarvitaan kolme tuhatta henkeä tätä hoitamaan. En voi kuvitella, että tällainen yksikkö saataisiin realistisesti aikaiseksi. eikä asia voitaisiin hoitaa toisin, ja haluaisin, että oikeusasioiden valiokunta pohtisi tätä, jos on tiettyjä tehtäviä, osia vaikutusten arvioinnista, jotka voitaisiin antaa ulkoisille tahoille hoidettavaksi. Ihan hyvä komissio ei nyt voi kaikkea hoitaa yksin eikä tulevaisuudessakaan, mutta jos ulkoistetaan tämä tehtävä, niin silloin tietenkin tarvitaan hyvä laatuista työtä. Laadun valvonnan pitää olla paikallaan, totta kai. Mutta me parlamenttina varmaan antaisimme tämän tyyppisille instituuteille, jotka olivat täällä edustettuna, näille kahdelle miehelle, tutkimuslaitoksille, jotka antavat meille tämän tuloksen. Ja komissio antaisi tehtävän samantyyppisille laitoksille, eli tässä olisi rinnakkainen järjestelmä – ja jos joku instituutti tuntuu olevan hyvä, niin varmaan se valitaan uudestaan. Jos saadaan huonoja tuloksia, olen kuullut kollegoilta, että oltiin tyytymättömiä yhteen vaikutusten arviointiin. Ja tuskin sellaista laitosta käytettäisiin uudestaan, joten pragmaattinen ajattelu olisi paikallaan. Olisikohan järkevää täysin ulkoistaa tämä tehtävä? Ehkä oikeusasioiden valiokuntakaan ei ole enää tänä päivänä sitä mieltä, mutta pari viikkoa sitten ainakin oli, tai pitäisikö löytää vaihtoehtoinen ratkaisu, voimakkaammin ottaa mukaan se ajatus, että komission on huomioitava parlamentti paremmin. Me haluamme ennen kaikkea avoimuutta ja laadun valvontaa. Ja näin voitaisiin perustaa työ hyvän yhteistyön varaan, ennemmin kuin että luodaan jonkinlainen instituutti säätiö tai muu uutena tahona. Suhtaudun kuitenkin tähän kysymykseen avoimesti. En ole vielä lopullisesti päättänyt omaan kantaani. Kiitos. Very much indeed, uh, Mrs. Weiler. Kiitoksia, Weiler. Sitten täällä on muutama varjosittele paikalla. Van de Kamp on täällä IPPstä, Kreutzmann ja sitten itse puhun oman ryhmäni puolesta. Rui oli täällä, mutta ehkä hän vielä palaa. Sitten Massimo Angelo komission yksiköstä on paikalla. Eli nyt nopeasti kommentteja varjoesittelijöiltä ja Van de Kamp ensimmäisenä. Eh, meneer de voorzitter, eh, dank u zeer. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Minäpä puhun hollanniksi. Koska tässä on kyseessä juridisesti hyvin hienosäätöinen alue ja se täytyisi selkeästi saada käytyä läpi. Olen lukenut eh, tämän työasiakirjan oikeudesta valiokunnassa ja minusta vaikuttaa siltä, että se on huomattavasti kriittisempi kuin edustaja Weiler. Mutta minä tiedän, että hänellä on hyvin älykäs lähestymistapa ja hän voi vielä näyttää eh, omat terävätkin puolensa. Minulla on kolme kysymystä, josta ensimmäinen on se, että voivatko vaikutusanalyysit määritellä toimintatavan? Minusta on, minulla on sellainen vaikutus, että tässä on vasta vaikutusanalyysistä puhuttu ja kysymys on siitä, miten sitovia ne ovat. Englanninkielisessä tekstissä lukee tarve vaikutusanalyysille. Eikö siellä pitäisi käyttää sanaa necessity? Toinen kohta koskee neuvonantajia. Olen ymmärtänyt, että sekä komissio että parlamentti käyttävät molemmat samoja neuvonantajia. Eikö tämä ole hieman outoa? Tietysti ei tähän voida mitenkään pakottaa, mutta aika mielenkiintoista on se, että tässä molemmat osapuolet kuulevat samoja asiantuntijoita. Tietysti toivon, että asiantuntijat puhuvat jatkuvasti samoja asioita. Ja lisäksi ulkoistamisesta vielä. Minusta on hyvin hankala se, kun parlamentit jatkuvasti ulkoistaa kaiken näköistä. Ja haluaisin tässä suhteessa tukea eh, edustaja Weilerin näkemystä. Thank you, Mr. Van de Kamp. Mr. Kreutzmann. Kiitokset, Kreutzmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on vaikea asia. Joskus sanotaan, että täytyy joskus miettiä, onko asetuksella tai direktiivillä tuoko jotain etuja sisämarkkinoille, ja jos näin ei ole, niin sitten se pitäisi unohtaa. Ja silloin ei tarvitse myöskään mitään vaikutusten arviointa, ja silloin ei luoda mitään byrokratiaa pk-yrityksille. On puhuttu suojasta Ja ne, jotka ovat tehneet, eivät tienneet, miten esimerkiksi Saksassa esimerkiksi äitien suoja tai vanhemmuuskysymyksiä, miten ne on käsitelty. Ja jos tällainen vaikutusarviointi tehdään, silloin niitä tehdään eri tarkoituksiin. Ja Weiler on oikeassa. On tärkeää, että parlamentilla on mahdollisuus käsitellä näitä kysymyksiä, eli miten mahdollisesti, millaisia vastauksia voidaan odottaa tällaisista vaikutusten arvioinnista. Eli olisi hyvä, jos meillä olisi mahdollisuuksia myöskin vahvistaa parlamentin roolia ja esittää lisätoiveita. Tietysti me tiedämme, että tämä on tärkeää, että mietimme vaikutuksia pk-yritysten suhteen. Ja jos itse on ollut töissä suuressa yrityksessä, tietää, että suuret yritykset – pystyvät hoitamaan tällaiset asiat. Siellä on osastot tätä varten, siellä on erinomaiset oikeudelliset yksiköt. Esimerkiksi pieni esimerkki REACHin osalta suuret yritykset auttavat asiantuntemuksellaan pk-yrityksiä ja se osoittaa tietysti, että vaatimukset ovat samat, mutta pienissä yrityksissä ei ole mitään oikeudellisia tai tieteellisiä yksiköitä, jotka voivat sitten arvioida näitä vaikutuksia. Ja siksi on hyvä, että tässä kohdassa seitsemän on puhuttu siitä, että puhutaan pk koska byrokratia on paljon raskaampi niille. Ja byrokraattiset rasitukset esimerkiksi verrattuna liikevaihtoon tai työssä olevien määrään suurissa yksiköissä konsernit pystyvät hoitamaan nämä byrokraattiset kustannukset, ne ovat suhteessa liikevaihtoon tai henkilöstömäärään paljon pienemmät, ja siksi tämä kohta seitsemän on tärkeä. Ja tietysti täytyy myöskin muistaa, Weiler, jos sanotaan, että mietimme vaikutuksia kuluttajaan ja ympäristöön, ja tietysti täytyy miettiä vaikutuksia myöskin yrityksiin, jotka joutuvat maksamaan näitä kustannuksia. Ja maailmanlaajuisessa kilpailussa joutuvat toimimaan hyvin tiukassa ympäristössä. Ja suurilla yrityksillä on mahdollisuus vastata näistä kuluista, mutta pk-yrityksillä ei. Eli siksi meidän pitää näiden vaikutusten osalta keskittyä aina pk-yrityksiin. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Kreutzmann. Kiitoksia. Sitten pari huomiota. Ensinnäkin ihan käytännön asia. No Weiler varmaan ei pysty tässä vaiheessa vastaamaan mutta koska Niblerin omaloitemietintö tarkastelee yhtä kohtaa tästä asiasta, ja nyt meillä on tämä komission tiedonanto tältä päivältä, jonka sain vasta nyt, eli älykäs sääntely EU:ssa. Eli nyt herää kysymys, ehkä osa Niblerin työstä on jo vanhentunut, ja ehkä hänen pitäisi vähän laajentaa tätä mietintöä ja ottaa kaikki nämä aspektit mukaan. No minä olen jo kritisoinut tätä ja sanoin, kun hän oli valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa, että se, että taataan riippumattomat vaikutusten arvioinnit, on aika kapea lähestymistapa tähän ongelmaan. Ja ensinnäkin mielestäni hän ei ole perustellut, miksi tarvittaisiin täysin riippumaton vaikutusten arviointi tai miksi se pitäisi taata. Se on sitten eri asia taas. Mutta jos nyt palataan tämän valiokunnan työhön, Mailerin mietintö tai lausunto on erittäin keskeinen Siinä on hyvin hyödyllisiä asioita, joita voimme käyttää hyväksi, mutta kollegoilla on varmaan muitakin asioita vielä lisättävänä. Mutta erityisesti halusin nyt onnitella häntä siitä, että hän on selkeästi osoittanut, että vaikutusten arviointeja pitäisi nähdä elävinä asiakirjoja, jotka ovat osa prosessia. Ja ehkä tämän osaksi vastauksena Kreutzmannille, ja korostaisin nyt sitä, mitä itse aikaisemmin sanoin. Vaikutusten arvioinnit eivät ole mitään byrokraattisia esteitä, vaan ne ovat osa prosessia, jonka pitäisi tuottaa parempia tuloksia. Ja kaikki tiedot, joita on vaikutusten arvioinnissa, eivät ole jotain, jota komissio käy keräämässä tyydyttääkseen parlamentin tai suuren yleisön toiveita, vaan se pitäisi olla osa normaalia prosessia, kun tehdään laadukkaita lainsäädäntöehdotuksia. Koska että systemaattisesti tarkastellaan vaihtoehtoja ja että että esitellään tutkimus niiden takana ja selitetään meille yksityiskohtaisesti, mikä on ehdotuksen perusta, mitä tavoitteita ja tulostoiveita sillä on. Sen pitäisi olla osa normaalia prosessia, kun luomme laadukasta lainsäädäntöä. Ja aikaisemmin jo totesin, että se, että jollain tavalla tämä pidentää prosessia tai ei, ei ole aikaa tehdä vaikutusten arviointia, mielestäni se on täysin väärä ajattelutapa. Jos komissio ja komission virkamiehet, jotka vastaavat näistä ehdotuksista, eivät pysty dokumentoimaan näitä ehdotuksia ajoissa, jotta me ehdimme niihin tutustua, niin silloin ehdotus on pielessä jo alusta pitäen ja sen laatu ei ole kohdallaan. Ja mielestäni tämä on asia, jota meidän tulee nyt korostaa, ja komission ehdotusälysääntelystä ei ole tällainen. Ja siksi meidän täytyy miettiä tätä riippumattomuutta osana tätä prosessia, eikä vain erikseen. Ja haluaisin nyt nähdä, että komissio on tässä ehdotuksessa jo torjunut osittain ajatuksia riippumattomuudesta. Eli tämä on sitten mielenkiintoinen asia, kun palaamme Niblerin mietintöön. Mutta Weiler on oikeassa, kun hän käytti sanaa objektiivinen, koska tässähän nyt halutaan takeita siitä, että komission virkamiehet ovat täysin objektiivisia työssään eivätkä, niin kuin jotkut epäilevät, mukauta näitä analyysejä sen mukaiseksi, mm, millaiseksi tulokset haluttaisiin. Ja siksi näitä vaikutustarveita tulee tehdä. No itse katson, ja kaikki eivät ole samaa mieltä, että komission sisäistä prosessia pitäisi muuttaa, jotta voidaan taata objektiivisuus, koska sillä tavalla saadaan laadukkaampia tuloksia, ja toivottavasti saamme vähän enemmän tasapainoa tällä tavalla. No lopuksi vielä sanoin, että Valerin lausunto on arvokas oikeudellisten asioiden valiokunnalle ja tämä menee nyt mielestäni täysin oikeaan suuntaan ja toivottavasti oikeudellisten asioiden valiokunta panee merkille sen, mitä teillä on sanottavana. Sitten haluatko muut kollegat kommentoida? Ei. No sitten Angelino, hän voisi ehkä lyhyesti kommentoida tätä ja sitten annamme Busoille mahdollisuuden esitellä lausuntonsa, mutta Angelino ensin ja sitten Weiler saa vielä tämän jälkeen puheenvuoron. Angelino, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> well, first of all, I should... Kiitoksia puheenjohtaja. Enpä voisi olla enemmän samaa mieltä siinä, mitä sanoitte vaikutusanalyysistä ja että meidän täytyy tarjota vakaa pohja ennen kuin ehdotus esitetään Euroopan parlamentille – ja komission käyttämä menee juuri tähän suuntaan. Tässä lausunnossa otettiin ensin ne miltei kaikki pääasiat kohdat, jotka löytyvät, jotka löytyvät myös komission tiedonannosta ja lyhyesti kommentoisin niitä aloittain viimeisestä. Eli kutsu tältä valiokunnalta muille valiokunnille tarkastella vaikutusanalyysiä lainsäädäntöprosessin alussa. Komission mielestä se on erityisen tärkeää koko prosessissa ja tiintarkastustuomioistuimen kertomuksista on todettu, että vaikutusanalyysejä ei aina käytetä parlamentissa ja neuvostossa lainsäädäntöprosentin alussa silloin, kun on tärkeää arvioida ja tarkastella komission ehdotuksen elementtejä ja laatua. Ja sitten kun tarkastellaan näitä kriittisiä kohtia, joita komissio pyrkii painottamaan, jotka kohtivat konsultointia, se on tärkeää ja tästä syystä olemme laajentaneet tätä kahdeksan viikon minimiaika 12 viikkoa laatikkoon ja koko järjestelmä arvioidaan, jotta voidaan tietää sitten, tarvitaanko parannusta. Tämä on luonnollisesti myös PK-yritysten ja kuluttajajärjestöiden tai muiden sidosryhmien konsultoinnin. Koska vaikutusanalyysin tulisi olla tärkeässä asemassa, niin kuten tiedätte, Kolme toimielintä ovat kirjoittaneet sitoumuksen yhdessä ja ne arvioivat komission ehdotusten sisältöä. Kaikissa tiedonannoissa on komission avannut oven mahdollisuudelle tehdä yhteistyötä kahden muun toimielimen kanssa, jotta voitaisiin yhä laajentaa sitä analyysiä, jota vaikutusanalyysissä on tehty ja sehän on tietysti oleellinen osa koko tätä prosessia, aivan kuten myöskin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta käy ilmi. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että puheenjohtaja Barroso omassa tiedonannossa avasi aivan uuden väylän uuden lainsäädännön hyväksymiselle. Ja on tärkeää, että sitten voidaan arvioida sitä, että onko tämä hyväksytty lainsäädäntö saanut aikaiseksi toivotun tuloksen toivotulla tavalla. Ja kun tarkastellaan sitten vaikutusta, komission lähestymistapa on myös vahvistettu tässä tintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Ja olemme halunneet tarkastella myös yhteiskunnallista vaikutusta. Siinä olemme tarkastelleet myös vaikutusta kuluttajan. Lopuksi kysymys itsenäisyydestä, riippumattomuudesta. Mielestäni juuri hyväksytty tiedonanto antaa selkeän viestin komission kannasta tässä asiassa. Ja olemme sitä mieltä, että käytössä oleva järjestelmä on tuonut sen tuloksen, johon Barroso on pyrkinytkin. Ja julkaisemalla tämän näkemyksen ja koko vaikutusanalyysin, joka sisältyy tähän komission ehdotukseen, pyrimme varmistamaan täyden avoimuuden ja sen, millä tavalla tuo vaikutusanalyysi on, millä tavalla sitä on arvioitu. Siinä oikeastaan melkein kaikki, mitä halusin sanoa. Tietysti komissio sitten odottaa uutta tilaisuutta saada esitellä tiedonannon yksityiskohtaisemmin vastata sitten kysymyksiin. Well, I think on, the, uh, on your second point, which is Niin tämä toinen kohta, joka on vähän laajempi, ja koordinaattorit ehkä haluavat miettiä sitä tulevaisuudessa. Meillä on nyt tätä älysääntelyehdotuksia tullut, mutta nyt Weiler saa puheenvuoron ja hän voi tehdä yhteenpedon siitä, mistä ollaan ja muistuttaa kollegoita aikatauluista. Heti kritiikin kohta Totta kai puolustitte komission järjestelmää, sanotte, että teemme vähän enemmän. No se ei meille riitä. Se ei meille riitä. Haluaisin kyllä, että ehkä kommentoisitte vähän joitain ehdotuksiani lausunnosta. Vähän aikaa sitten tapasin ruotsalaisia yrittäjiä ja komissio sanoi, että vaikutusten arvioinnissa otettaisiin huomioon enemmän kilpailukyky. Ja sanon, että hyvä niin, mutta ei tuo riitä. Ehkä voisitte kertoa ajatuksenne siitä, miten parlamentti voimakkaammin otetaan, otetaan mukaan, ei ehkä tänä iltana enää, mutta miten suhtaudutte tähän, sen mielelläni haluaisin kuulla. Emme me vastusta analyysien tekemistä jälkikäteen. Eli parlamentti antaa tehtäväksi katsoa, miten joku määräys on vaikuttanut jälkikäteen, mutta aluksi tarvitaan vaikutusten arviointi, joka on luotettava ja vakaa, jotta voidaan luoda lainsäädäntöä. Herra van den Kamp sanoisi vain, että me täällä valiokunnassa käytämme vaikutusten arviointia. Tietenkin voi olla että me voi pitää niistä kiinni ja sanotaan, että parlamenttina meillä on eri kanta. Emme tue johtopäätöksiä. Ei näin neutraalia johtopäät- vaikutusten arviointia voi olla olemassa. Kaikkialla on poliittisia ajatuksia taustalla. Me haluamme siis lisää avoimuutta, mutta täysin riippumatonta arviointia – amerikkalaisetkin tätä varoittivat, että täysin riippumatonta arviointia ei ole, mutta minulle riittäisi jo se, että tietäisin mikä instituutti Euroopassa, mikä yliopisto tai mikä professori on ajatuksen takana ja siitä voi jo vetää jotain johtopäätöksiä. Ei pitäisi siis ajatella, että on olemassa jotain täysin riippumatonta. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much, uh, Barbara. Kiitoksia Barbara. No niin. Sitten määräaika jättämiselle on kolmas marraskuuta mietinnön osalta. Ja ehkä te haluatte sitten raportoida meille seuraavassa kokouksessa. Annamme hiukan aikaa teille, jos Nibler muuttaa näitä viitakohtia mietinnöstä sen jälkeen, kun nyt tuli 8. lokakuuta tämä julkilausumakomissiosta. Ja on varmaan turhaa nyt tarkastella vain tätä aspektia, koska tilanne on muuttunut, mutta hän varmaan suostuu tähän. No niin, sitten lopuksi pyytäisin, että Busoi alvaa nyt keskustelun omasta lausunnostaan ja sitten täyttä keskustelua tästä lausunnosta käydään seuraavassa kokouksessa 26.–27. lokakuuta, riippuen siitä, miten pääsette paikalle. Ja kukaan varjoesitelystä ei ole paikalle, eli jos nyt ihan avaatte tämän keskustelun, en tiedä, onko komission edustaja Broms paikalla on siellä. Eli koska te nyt olette vartavasten tullut keskustelemaan tänne, niin ehkä tekin saatte sanoa muutaman sanan tästä taustasta. Ja sitten meidän täytyy viiden minuutin kuluttua päättää kokous. Ikävä, että teillä jää nyt vähän aikaa, mutta olkaa hyvä. Puhun hyvin lyhyesti. Tiedän, että tämän jälkeen on kokteiltilaisuus. Neljä kohtaa haluaisin kuitenkin ottaa esille tänään. Ja sitten 26. päivä sanon enemmän. Ensinnäkin kannatan tätä komission kertomusta, onko se esitellyt parlamentille myönteisenä kohtana. Haluaisin todeta, että komissio onnistui vuonna 2009 kilpailupolitiikalla vastaamaan hyvin kriisiin ja tarjoamaan joustavuutta tilapäisellä puitteistolla. Ja se mahdollisti myös sen, että pystyy lieventämään haittavaikutuksia, joita syntyi pankkikriisistä Tietysti pitää olla turvaverkkoja, jotta kilpailuvääristymä ei synny. Ja Euroopan komission tulisi läheisesti seurata sitä, millä tavalla näitä turvalausekkeita noudatetaan. Toiseksi tämä pääintressimme kuluttajan suoja. Pyysin komissiota esittämään ehdotuksen, jonka mukaan vaihtoehtoratkaisuja kehitellään – kilpailulain rikkomuksien uhreille. Euroopan komission tulisi kolmanneksi myös ottaa generiset lääkkeet paremmin huomioon ja luoda niille parempi markkinatilanne ja eurooppalainen patenttijärjestelmä olisi erittäin hyvä tässä, tässä yhteydessä, mutta myös muissa yhteyksissä. Ja meidän tulisi pyrkiä siihen. Ja lopuksi energiasektorilla Euroopan komissio pitäisi parantaa kilpailukykyä, jotta voitaisiin luoda sisämarkkinat, energiamarkkinat, jotta väärät toimijat eivät pääse markkinoille. Nämä ovat neljä ajatusta, aika ei paljon, mutta keskustelen mielelläni Euroopan komission ja varjoesittelyiden kanssa seuraavassa kokouksessa. Kiitoksia. Kiitoksia Busoi ja kiitoksia myöskin tästä hyvästä mietinnöstä, joka kattaa nämä neljä kohtaa. Sitten Broms, oliko teillä vielä muutama sana tämän kokouksen päätteeksi. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komissio pitää hyvänä tätä lausuntoa ja panemme merkille sen, että esittelijä tukee komission ponnistuksia torjua kriisiä. Ja se tietysti oli meidän toimijamme päätavoite viime vuonna ja tietysti myöskin poliittista työtä on tehty muillakin aloilla. Mekin toivomme, että yhtäläiset kilpailumahdollisuudet otetaan jälleen käyttöön rahoitusmarkkinoille mahdollisimman pikaisesti ja tietysti tukia ei annettu sellaisinaan, vaan siihen liittyi ehtoja, joten pankkien on tehtävä tiettyjä asioita, esimerkiksi uudelleenjärjestelyitä. Kuten Almunia totesi Ekon kokouksessa viime viikolla, me vielä emme pysty poistamaan näitä väliaikaisia tukia. Haluaisimme kuitenkin nähdä, että tämä tapahtuisi vuoden 2012 alussa viimeistään. Kun katsomme nyt synergiaa kilpailun ja kuluttajasuojapolitiikan välillä, haluaisimme korostaa, että komissio on ponnistellut saadakseen aikaan puitteet, mitä tulee joukkokanteisiin ja korvausvaatimuksiin, ja teemme yhteistyötä komission muiden yksiköiden, esimerkiksi Sankon kanssa, ja kuuleminen järjestetään tästä aiheesta vielä tänä syksynä. Ja sitten